Mesdames, messieurs, mes chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Välitunti on loppu, nyt me jatkamme töitä. Kiitos kaikille kollegoille, että olitte täsmällisiä. Pyytäisin nyt, että vaikenisitte ihan kokonaan. Tänään on vuoden pisin äänestyspäivä, koska tänään vain äänestetään. Varsinkin ensi vuoden talousarvioisten tarkistuksesta äänestetään, mutta me aloitamme ikään kuin alkupalana tai aperitiivina kahdella äänestyksellä jo eri aiheista. Meidän valiokuntamme on tässä toimivaltainen joko lausunnon laatijana tai sitten mietinnön tekijänä. Tässä ainakin välittömästi puheenvuoron Barbara Matteeralle – joka esittelee useitakin eri aiheita, jotka liittyvät Euroopan globalisaatiorahastoon ja varojen käyttöön. Ei meillä oikeastaan aikaa ole keskustelua näistä käydä. Meillä on hyvin vähän aikaa. Pyydän, että esittelijäkin puhuu mahdollisimman lyhyesti. Jos joku haluaa puhua, pyydän lyhyitä puheenvuoroja. Ei kai äänestys sinällään ole kovin hankala, Barbara. Se. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä pyrin nopeasti puhumaan, vaikkakin yritän ajatella tulkkejakin, että voivat seurata. Minä haluaisin kuitenkin esitellä kollegoille kolme erilaista aihetta ja tapausta, jotka liittyvät varojen käyttöönottoon Euroopan rahastosta. Kaksi pyyntöä tulee Tanskasta ja yksi tulee Espanjasta, Galician alueelta. Ensinnäkin Tanskan tapauksista on kyse Danfossista. Siellä on pyydetty 8,9 miljoon, miljoonan tukea, kun siellä on erotettu 1010 työntekijää. Se toimii sähkölaitteiden alalla. Sitten Linak, joka haluaa 139 tukea siis 139 työntekijälle, kun siellä oli 1,2 miljoonaa haluttu kaiken kaikkiaan. Sitten vielä Espanjan pyyntö Galiciaan. Siellä on kyse 500 työntekijästä. Siellä on 82 yritystä tekstilialalla ja tämä tuki on 1,8 miljoonaa. No niin, kun tässä nyt parlamentin ja budjettivaliokunnan pyyntöä seurataan, niin mm, tässä on mietitty vaihtoehtoisiakin lähteitä tästä samasta rahastosta. Eli tässä on löydetty yksi A-otsakkeesta liikkumavaraa, joka liittyy innovaatio-ohjelmaan tai kilpailukykyyn ja lisäksi myös yritysohjelmasta. Ja kiitos puheenjohtaja, että te puhuittekin tulevaisuudesta, jossa on enemmän liikkumavaraa ja saadaan tälle keskustelulle aikaa. Kollegat ovat olleet kiinnostuneita näistä liikehdinnästä myös komissiossa. Siellä on kolme eri tarkistustakin tullut, kaikki samanlaisia oikeasti, kaikki eri pyyntöjen kohdalla. Ensimmäinen ALDE, se on Haklundilta ja Alalta sitten SD-ryhmältä on Darden ja Grelien. Nämä kaksi tarkistusta liittyvät siihen, että aloittaisimme uudelleen keskustelut rahaston tulevaisuudesta. Ja haluaisin muistuttaa teille, mikä on minun kantani, vaan myös kansanpuolueenkin kanta, että tämä rahaston tulevaisuus, kuten tästä on jo aikaisemmin keskustellut, Portasin mietinnön kohdalla on aihe, josta käydään neuvotteluja seuraavissa rahoitusnäkymissä. Sitten tämä kolmas tarkistus. Nämä ovat kaikki samoja, kuitenkin olen sen puolesta. Se on Alvaron ja Haglundin tekemä. Se liittyy talouskriisiin ja talouskurimukseen, jota on jatkuvasti täällä peräänkuulutettu. Komissio pyrkii löytämään uusia budjettikohtia, jotka eivät ole niitä, jotka on osoitettu PK-yritykselle. Toivottavasti tulkit pystyvät minua seuraamaan. Kiitoksia. C'était parfait, madame le rapporteur. Ihan täydellistä, rouva esittelijä. Alvaro on pyytänyt puheenvuoroa. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minun tulkkini ainakin aivan loistavasti selviytyy tästä. Kiitos myöskin tästä esittelystä. Olen varjoesittelijä ryhmästäni ja tietenkin kiinnostaa vielä se, että voin lyhyesti puhua Haglundin ja minun tarkistuksestani, johon viitattiin. Me haluaisimme, koska huomasimme, että siirtoja tulee kilpailukyky osastosta. Tämä koskee PK-yrityksiä, niin tämä on varmasti EPPlle yhtä tärkeää kuin meille ja muille ryhmille. Siksi kollega Haglund ja minä teimme tämän ensimmäisen tarkistuksen osan järkevän varojen käytössä ehkä esittelijä ja ryhmä voidaan vielä saada tämän tarkistuksen taakse. Merci, cher collègue. Kiitoksia, hyvä kollega. Ei muita puheenvuoropyyntöjä, hyvä. Voimme näin toimittaa äänestyksen. Jos oikein nyt olen ymmärtänyt, täällä on kolme tarkistusta, jotka liittyvät kolmeen mietintöön. Siis jos me, jos tarkistus hyväksytään, se koskee kaikkia kolmea tapausta, eikö vain? No niin, teillä on äänestysluettelot kohtaan viisi tarkistus numero yksi Alvarolta ja Haglundilta esittelee vastusta äänet puolesta. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi. Darden Grelier. Esittelee vastusta äänet puolesta. Vastaan Kiitos. Niin ikään hylätty. Tarkistus kolme. No niin, siinä on myös suullinen tarkistus. Se on teidän äänestysluettelossanne. Kaikki pystyvät siihen lukemaan. Esittelen puolta äänet, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kiitos. Siis enemmistö puoltaa hyväksytty. Toisin sanoen, toisin sanoen voimme yhtenä ryhmänä varmasti nyt äänestää tämän loppuäänestyksen. Esittelijä puoltaa, äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kaksi vastaan, tyhjää, ei tyhjä ääniä, kolme mietintöä näin hyväksytty. Me esitämme onnittelumme esittelijälle laadukkaasta työstä ja poikkeuksellisesta nopeudesta, jolla hän sai lähes yksimielisen tuen budjettivaliokunnassa. Erinomainen esimerkki seuraaville esittelijöille. Ja varsinkin Sidonialle toivottavasti hän on yhtä nopea ja tehokas hänkin. No niin. Sitten kohta numero yhdeksän esityslistallamme. Tämä liittyy Euroopan yhteisön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevan palvelusuhteen ehtojen muuttamisen. Rouva Nenski on tässä valmistelijana. Hän samaan tyyliin parissa minuutissa kertoo miten hän aikoo tarkistuksia käsitellä, koska sen jälkeen toimitamme äänestyksemme välittömästi. Olkaa hyvä rouva valmistelija. Thank you very much. Kiitoksia. Me äänestämme nyt lausuntoluonnoksesta, mitä tulee Euroopan yhteisön virkamiehiin, ja se liittyy eurooppalaisen ulkosuhdehallinnon perustamiseen. Tämä on juri mietintöön lausunto ja siitä äänestetään nyt viikon kuluttua. Tässä on pari tarkistusta budjettivalkunnan jäseniltä ja ne lisänä niihin 20, joita alun perin on ehdotettu. Ja lisäksi ehdotan kolmea kompromissitarkistusta ja kolmea suullista tarkistusta avoimuus- ja budjettisyistä. Olen sitä mieltä, että muutokset pitäisi rajoittaa siihen, mitä tulee tuohon ulkosuhdehallinnon perustamiseen yleensä. Ja olen ottanut huomioon Mardissa kesäkuussa aikaansaadun sopimuksen ja tietysti tilivelvollisuuden nimissä myöhemmät päätökset tulevat myöskin otetuksi huomioon. Ja esimerkiksi maantieteellinen edustus on asia, jossa kuulutuen EPPn kollegoita ja parlamentin 2010 kesäkuun päätöslausuma, mitä tulee neuvoston ehdotukseen ulkosuhdehallinnon perustamiseen. That's it. de mieux en mieux. I promise to be short. Sure. Ah, de mieux en mieux. olla lyhyt sanainen. Sitä parempi. Kiitoksia, rouva. Puheenvuoropyyntöjä ei ole. Se on valtavan suuremmoista. Ja nyt teillä on kaikilla äänestysluettelokin. Siellä on suullinen tarkistuskin, joka täytyy hoitaa äänestyksen aikana. Ensinnäkin kompromissitarkistus A, kompromissitarkistus iso A, esittelijältä äänet puolesta Kompromissarkistus, kiitos ja vastaan. Ahaa. Vihreätkö siis? Tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. Tar- B. Tarkistus. Äänet puolesta. Edelleen kompromissi sekin. Vas puolesta. SD-ryhmässä onko joku puolesta? Kiitos. Ja vastaan. B. Tyhjää ei tyhjiä, B hyväksytty. Kompromissitarkistus iso C puolesta, kiitos vastaan, kiitos tyhjää, ei tyhjiä, hyväksytty. Sen jälkeen yhtenä ryhmänä äänestys, ensimmäinen ryhmä äänet puolesta. Kiitos vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma, lainsäädäntöpäätöslauselma esitys. A, ei kun se on hoidettu. Nämä kolme on jo tässä hoidettu, kerrotaan tässä. Sitten ykkönen ja 21kin on alla hoidettu. Sitten asetusesitykseen. Artiklaan 1, tarkistus 10 esittelijältä puolesta Göran Färm on hukassa. Me olemme kaikki siis hukassa. Me olemme sivulla kolme. Proposal for a Regulation, asetusesitys ykkös, artikla kohta seitsemän. Joko? No niin, Jöran on saatu peliin mukaan ja nyt tarkistus kymmenen Neinskiltä puolesta. Puolesta vastaan Aika moni vastaan. Koneellisesti. Koneellisesti minulla on kuulemma oikeus äänestää, ei kun ei olekaan, en äänestä, siis äänestys alkaa. Vain 36 on salissa. Kollegat täytyy nyt herättää. Äänestys päättyy. Päättyy 18.17. Hyväksytty. 28 Gualtierilta esittelee puoltaa hänet puolestaan. Kiitos. Vastaan. Yksi vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus Neinskiltä. Se on teillä kirjallisenakin äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Selvästi hyväksytty. Tarkistus 12. Niin se hoidettiin ykkösryhmällä se on hoidettu kompromissilla C, niin myös tarkistukset 13, 30, 31 hoidettu kompromissilla C. Seuraavaksi 29 suullinen tarkistus, jonka rouva esitteli jo ehkä lukee meille, tai sitten minä sen luen. Et, eh, et eh, Madame Trippel voudra parler. On... Trippel. Please, please, Nadesh. Kyllä. You want, you can read. No ehkä te voisitte sen lukea, jos niin haluatte. Halusin mä sanoa, että elisiltana EPP ja sosialistit sopivat paremmasta muotoilusta tarkistukseen 29 maantieteellisestä jakaumasta niin, että ei väärin voida tulkita kiintiöjärjestelmää. Luen sen, mistä sovimme. Poistetaan Eli niin, että poistetaan tuo S-kohtaan asti ja interaktiiviset rekrytointitarpeet. Ja in accordance with otetaan sieltä pois myös englannin kielestä. Tämä oli toivottavasti kompromissi, joka sopii kaikille. Donc je comprends en fait... Kiitos esittelijälle. Niin, ymmärsin niin, että tämä sopii kollegoille, ryhmiin, kesken siitä on sovittu, haluat sinne asetukseen maantieteellisen tar- tasapainon ilman, että kiintiötä ruvetaan vaatimaan. Se on liian tiukkaa, Ulkopoliittisessa varsinkin. Kuitenkin siellä on viittaus siihen reference value. Tämähän on tunnettu yhteisön toimielimissä muutenkin. No niin, Helka on pitänyt puheenvuoron. On behalf of my colleague Francis... Franziska Brandnerin puolesta. Hän on tänään sairaana. Haluaisin lukea meidän tarkistuksemme. Sen pitäisi mennä näin. Sen 30, 31 joulukuuta 2020 nämä virat virojen jaossa otetaan huomioon tavoitteelliset rekrytointitavoitteet, mitä tulee tuohon viitearvoon, ja sitten jätetään pois kansallisesti aliedustetut jäsenvaltiot. Me haluamme siis muotoilla tämän uudelleen tällä tavalla. Madame le rapporteur. Rouva valmistelija. Uh, we stick with niin, kiitos. Me pidämme tekstistämme kiinni. Bien, donc je soumets, je sou... Selvä. Me äänestämme ensinnäkin valmistelijan suullisesta tarkistuksesta, jos se menee nurin. Sitten otetaan Rova Tryppelin. Siis numero 29, äänet puolesta. Kiitos ja vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. Helkan tarkistus ikään kuin hoitui sillä. 14, 15, 16 hoidettu ryhmä ykkösellä, 17 sitten valmistelijalta puolesta, 17 puolesta, aha, no niin, suoraan koneellisesti äänestys alkaa. Tässä on tiukka jako. Elle n'a toujours pas sa carte. Eikö vieläkään hänellä korttia? Eli mitä voidaan äänestää? Minä äänestän hänen puolestaan. 39 ääntä, 21 puolesta, 18 vastaan. Tiukka, mutta kuitenkin hyväksytty. 32 ja Esittelee vastustaa puolesta. Kiitos. Vastaan. Kaikki muut. Tyhjää. Yksi tyhjä. Hylätty. Guattierin numerit, numeroimaton on jo kuulemma hoidettu 17. Sehän hyväksyttiin ehdottomasti kyllä. 18, 19, 20 on hoidettu ryhmä ykkösellä. Näin myös seuraava. Sitten tarkistukset A. Ei kun anteeksi, nyt menikin taaksepäin tässä. Ei kun anteeksi. <clears throat> meni tässä taaksepäin. Tarkistus 22. Esittelen esitys muuttaa paikkaa tekstissä puolestaan. Kiitos vastaan. No, ei vastaan. Ajaa. Ei kun tyhjää. Hyvä hyväksytty. 23, sama juttu. 24, sama juttu. Ei kun eri. No 23 valmistelijoita puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 valmistelijalta. Siellä on pikkuinen muotoilumuutos to underrepresentation of Central Western Nationals in TG Relax. Koneellinen äänestys. 24. Äänestys alkaa. Minä äänestän Sidonian puolesta, niin kuin hän toivookin. No niin, no niin, äänestys päättyy. 2018 hyväksytty tiukasti. Kakkonen on hoidettu. 25 Gualtierilta valmisteli vastustaa puolesta. Aha, koneellisesti siis. Äänestys alkaa. Minä osallistun. Rova Sidonian ohjeiden mukaan minä äänestän. Äänestys päättyy. 22.16. Walterin tarkistus hyväksytty. Näin ollen, näin ollen ei kun se oli 25. Siitä tulee kohta 3b, näin olen. Kolmonen valmistelijalta hänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Neljä hoidettu, ryhmä ykkösellä, tarkistus 26. Valmistelija puoltaa, äänet puolesta. Kiitos vastaan hyväksytty ja hyväksytty. Vain SD oli vastaan. Ja vihreät niin anteeksi. B hoidettu 5 ja 27 b 678 ryhmä ykkösellä numero 9. Johdan tuossa kappale 17 valmistele puolta äänet puolestaan. Aha, koneellinen äänestys. Koneellisesti yhdeksän. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21.18 hyväksytty. Siinä se. Eli voimme hoitaa loppuäänestyksen äänet puolesta. Loppuäänestys. Kiitos vastaan. Kaksi vastaan tyhjää, ei tyhjää, yksimielisesti miinus kaksi, eikä tyhjää. Onnittelut valmistelijalle ja kiitos kaikille kollegoille. Alors, nous pouvons maintenant, après avoir... Sitten seuraavaksi meillä on, no niin, Rouve Andreassenin lausunto. Onko kaikilla äänestysluettelonsa tästä lausunnosta? No niin, hyvä. Voimme mennä suoraan äänestykseenkö, rouva? Voimmeko äänestää? Haluatteko jotain sanoa? Olkaa hyvä. Eh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tänään monet Euroopan maat lakkoilevat. Ja tämä johtuu siitä, että monet hallitukset haluavat niin tiukkoja budjetteja. Ei pitäisi kieltää sitä, että kyse on näistä pelastuspaketeista. Ja olisi virhe olla huomioimatta sitä, että tämän päivän tilanne johtuu siitä, ettei kunnioiteta vakaussopimusta. Joten sanktioita mielestäni tarvitaan. Ja tämän pitää suhtautua vakavasti. Kiitos. Merci, madame. Merci, madame. Très bien. Pas d'autres demandes de parole. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä rouva. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ei, eli tarkistus yksi Koslovskilta. Esittelee vastustaa. Ei kun anteeksi, haluatte puheenvuoron. Ei kun anteeksi. Hartong. I would very strongly like to support Mrs. Andrea. Haluaisin hyvin voimakkaasti tukea edustaja Andreasen ja tuen hänen tekstiään ja hyvin tärkeää on nähdä nykytilanne Euroopassa ja ymmärtää, että pitää tukea kaikkia toimijoiden kautta saadaan sanktioita niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät tee yhteistyötä. Kiitos. Je vous remercie, mon cher collègue. Kiitos, parahi kollega. Koslovski numero yksi puolesta. Kiitos vastaan pari, kolme, neljä, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi, Koslovskilta esittelee vastustaa, puolesta, vastaan, neljä, tyhjää, hyväksytty. Kolme, Koslovskilta puolesta, esittelee vastustaa, puolesta, kiitos vastaan, aha, 10. Tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. Eri Nelonen Koswowskilta. Esittelijä puoltaa äänet puolestaan. Kiitos. Vastaan. Helga. Tyhjää. Haha, Helga panee hanttiin. Hyväksytty helga Helganin kavastuksesta huolimatta. Viisi. Valmistelija vastustaa. Äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Pari, kolme, neljä. Kiitos. Niin ikään hyväksytty. No niin, sitten numero kuusi. Suullinen. Kozmovskilta. Teillä on teksti äänestysluettelossa esittelijä valmistelija puoltaa. Äänet puolestaan. Kiitos. Vastaan. Yksi vastaan. Tyhjää ei tyhjiä, eli hyväksytty. Seitsemän Kosvovskilta valmistelija puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Niin ikään hyväksytty. Yhdeksän Kosvovski tällä kertaa valmistelee vastustaa äänet puolesta. Kiitos vastaan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mutta enemmistö puolesta tyhjää niin ikään hyväksytty. Kahdeksan Holmajerilta peruttu. Kymmenen Koswowski, suullinen tarkistustekstikin teillä on. Ja sitten valmisteli vastusta hänet puolestaan. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. SD tyhjää enemmistö puolesta oli hyväksytty. Sitten Rova Tryppelin tarkistus. Voimmeko yhtenä ryhmänä ottaa nämä kolme Helgalta? Ei, no paha juttu. 11 Helgalta. valmistelee sitä tykkää. Äänet puolesta vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. 12 Tryppeliltä valmisteli vastustaa puolesta Mitä kansanpuolue tekee siellä? Koneellinen siis 12. Nyt kansanpuolue täytyy saada hereille. Koordinaattori siellä on uinut, ei se ole hyvä juttu. Äänestys päättyy. Yksi nukkuu vielä. 14.24. 12 hylätty. 13 Helgalta. No, Koneellinen tästäkin, no niin, koneellisesti. On a deux collègues qui dorment. Ça y est. Pari nukkuu vielä. Nyt kaikki ovat hereillä. Äänestys päättyy. 25 vastaan, 13 puolesta, yksi tyhjä, hylätty. Tässä sanotaan nyt, että minä en saisi äänestä, että kahden vuorokauden jälkeen meidän esittelemme on löytänyt äänestyskorttinsa. No aina päästään eteenpäin. Se oli 13 tai 12, enpä tiedä. Ei kun 13, hyvä. 14 Koswowskilta valmistele puolta, äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kaksi tyhjää. Kaksi tyhjää. 14 hyväksytty. 15 Koswowskilta tällä kertaa valmistele vastusta, äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää yksi tyhjää, niin ikään hyväksytty. Seuraavaksi 16. Koswowskin pitkä suullinen tarkistus, teillä on tekstikin, valmisteli vastustaa äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos valmistelija. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 17. Koswowski Valmistele vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 Koskovskilta valmistele vastusta tätäkin äänet puolesta. Kiitos vastaan. Aha. Tässä on selvästi enemmän, ainakin nousi verran tyhjää epätavallinen enemmistö, mutta kuitenkin enemmistö hyväksytty siis. 18. Rouva Olmajärilta 19. Se on 20 kanssa identtinen ja, ja tässäkin valmistele vastustaa hänet puolestaan. 19 siis vastaan. Kiitos tyhjää. Sekin hyväksytty. Näin toimitamme äänestyksen Lopullisesti näin tarkistettuna hänet puolesta. Kiitos vastaan. Kaksi tyhjää. Ei kukaan. Näin. Lausunto on hyväksytty. Kiitokset myös valmistelijalle, joka on tehnyt laadukasta työtä. No niin. Sitten meillä on seuraava. Me olemme saattaneet päätökseen nämä äänestykset. Mutta ennen kuin voimme aloittaa talousarvion kanssa, ja Sidonia lämmittelee siellä äänestyskorttiaan, meillä on vielä siirtoesitykset. Niistä täytyy äänestää. Selvä. No niin. Aloitetaan komissiota koskevista siirtoesityksistä 14, 15 ja 20 ensin. Ne liittyvät globalisaatiorahastoon. Me hyväksymme juuri ne Barbara Materan esityksestä. Herra Suuria varmastikin puoltaa, että voimme äänestää yhtenä ryhmänä näistä kolmessa siirtoesityksestä. Laslo. Laslo ei puhu eikä pukahda, mutta hänen päänsä nyökkäilee ja peukalo on ylhäälläkin vielä. Eli nämä kolme, ei kun hän haluaa puhua, hän puhuu. No. Il a dit oui. Il a... Ai hän sanoi kyllä, kyllä hän sanoi. 14.15.20 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Nel, ei kun kolme. Tyhjää. Ei tyhjää ääniä. Nämä kolme siirtoa on hyväksytty. Seuraavaksi info 1. Kakkonenkin ehkä voidaan yhtenä ryhmänä äänestää niistä. It would be very nice to... Puheenjohtaja, olisi mukavaa, jos saataisiin yleiskäsitys näistä siirtoesityksistä, mutta sen sijaan esitän, että minun puoleltani ainakin tuen niitä kaikkia, joten kaikista voitaisiin yhdessä äänestää. Eli yhtenä ryhmänä Info 1, Info 2, Solvit, C44, ja se, mitä tässä nyt on komission kohdalla. Inge haluaa puhua. Kysymys vain lehdistöstä Olen saanut lukea puheenjohtajan kameratiimistä. Ja onko tämä myöskin mukana näissä siirtoesityksissä mahdollisesti? Kiitos. Also das war diese Frage der Kommunikation. Siis tämä kysymys, joka liittyy viestintäsiirtoesitykseen. Siis viestinnän alalla tehtävään siirtoesitykseen. No, le, le, le vice-président Alvaro. Varapuheenjohtaja Alvaro toteaa, että ei, ei pidä paikkansa. Se ei liity tähän vaan osastossa kolme, josta äänestetään myöhemmin. Esittelijän kanssa on puhuttu, että siihen tehdään suullinen tarkistus, mutta se ei liity nyt tähän asiaan mitenkään. Tai siis nämä tuet, jotka tulevat erityisesti puheenjohtajan kameratiimiä tukemaan, eivät liity tähän siirtoesitykseen. Bien. Selvä. Tätä ei nyt hoideta, mutta tässä on jo tapaaminen sovittu. Yhtenä ryhmänä siis hänet puolestaan. Olinko koordinaattori SDstäkin kiinnostunut asiasta ollenkaan puolesta ja vastaan? Kaksi tyhjää, yksi hyväksytty. Donc, euh... No niin, muut siirtoesitykset muissa osastoissa ovat sellaisia, että sitten ei ole vielä valmis niissä. Niitä ei oteta. Sitten muut on hoidettu. Nyt voimme palata talousarvioon. Eli eilen ajattelimme, että aloitamme talousarviosta. Äänestykset olemme parikymmentä minuuttia myöhässä, mutta emme saa kiinni kurottua sen. Aloitamme yksi aasta Eli me voimme aloittaa Voilà. Est-ce que tout le monde a, euh, est en position Ovatko kaikki paikoillaan? Toivottavasti itsekin on valmis. kestävä kasvu. Haluaako rouva esittelijä jotain lausua ennen ykkösaasto? Rouva esittelijä. Uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin painottaa hyvin hankalaa tilannetta, joka on otsakkeessa 1a. Muistuttaisin vain, että tämän otsakkeen alla on monia tärkeitä Euroopan parlamentin prioriteetteja. Tutkimusohjelmat, esimerkiksi ohjelmat, jotka liittyvät koulutukseen, liikkuvuuteen koulutuksen alalla. Ja nyt on käytetty jo niin varoja, että meillä on hyvin vähän pelivaraa neuvosto on leikannut merkittävästi monia tärkeitä budjettikohtia, esimerkiksi liittyen toimeenpanovirastoihin, jotka täytäntöönpanevat seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa, joten minun pääehdotukseni olisi se, että palataan budjetin, anteeksi komission alkuperäiseen budjettiesitykseen, joita tarvitaan, jotta voidaan täytäntöönpanna näitä ohjelmia alkuperäisen lainsäädännön pohjalta. Alustavan talousarvioesityksen siis palattaisiin. Toisaalta keskeiset kohdat ovat tässä otsakkeessa, jos voin vain muistuttaa vielä, että eilen äänestettiin horisontaalisesta esittelijän tarkistuksesta joistain prioriteettikohdista, jotka tietenkin raukeavat nyt, kun lähdemme äänestämään – Monia lisäyksiä on esitetty nytysvaliokunnista, Niitä kannattaa varmasti tukea, mutta jos tuemme näitä keskeisiä korotuksia, niin kohtamme tilanteen, jossa 29 miljoonaa euroa mennään katon yli, joten ehdotus, josta koordinaattoreiden kanssa keskustelimme, oli se, että leikataan ITER-hankkeesta niin, että käytännössä olemme marginaalin puitteissa. Näin siis tasapainotetaan korotuksia, jotka ovat meille tärkeitä keskeisiä budjettikohtia, elinikäinen oppiminen esimerkiksi. Ja että vastattaisiin näistä leikkaamalla ITER-kohdasta. Äänestyksessä on tarkoitus äänestää kohta kohdalta, kuten selitin, niin sanon puolanko vai vastustanko konkreettisia muutosesityksiä, mutta tärkeää olisi muistuttaa, kun joitain teitä ihmetyttää ITER-kohtien leikkaaminen. Jos tuette kaikkia budjettikohtia, joissa on korotuksia, niin on muistutettava, että ylitämme katon melkein 30 miljoonalla. Jos ette puolla ITERin leikkaamista, tämä tarkoittaa sitä, että tämä on äänestys, joka menisi yli katon, sitä en puolla esittelijänä. Tämän sanoisin jälleen niille, jotka tukevat tätä linjaa. Äänestyksestä sanoisin, että kun ITERistä äänestetään, ehdottaisin, että äänestetään tarkistuksesta, joka menee pisimmälle, että otetaan se kohta pois. Sitä en tue, mutta kun puhutaan leikkaamisesta, ehdottaisin, että äänestys järjestetään huomenna, kun meillä on kokonaissumma tiedossa, kun äänestetään kohta kohdalta, jotta voimme sopeuttaa tuota Itelin leikkaamista vastaavasta, jos haluan mahdollistaa pilottihankkeet, valmistelevat toimet, ilman että minulla on koordinaattoreiden tukea, olen arvioinut nämä sitoumuksissa 1A noin 15 miljoonan. Silloin meidän pitää leikata noin 45 miljoonaa ITERin budjettikohdasta. Joten hyvät valiokunnan jäsenet, kollegat, pyytäisin tukeanne tälle strategialle. Lopulta kaksi tärkeää teknistä kommenttia. Ensinnäkin useat teistä ovat esittäneet tarkistuksia – jossa mainitaan summa, jolla rahoitetaan tätä tai tuolta toimea. Tuo on sellaista korvamerkintää, jota ei varanhoitoasetuksessa hyväksytä, joten minun ehdotukseni olisi seuraavanlainen. Jos nämä tarkistukset hyväksytään, pyytäisin, että joka kerta muutetaan tämä korvamerkitty sanamuoto niin, että sanotaan, että osa näistä sitoumuksista. Toinen liittyy pilottihankkeeseen valmisteleviin toimiin, toinen kommenttini. Me emme ole vielä saaneet pakettia aikaiseksi koordinaattoreiden kesken. Jatkamme työtä edelleen. Mutta ehdottaisin, että edelleen pyritään pakettiratkaisuun, mutta samalla – esittelijänä olen huomannut, että monet pilottihankkeista ja valmistelevista toimista sisältävät mielenkiintoisia viestejä, joita ei voida rahoittaa niin kuin on toivottu, mutta osa näistä huomioista, kommenteista siellä huomioosassa voitaisiin ottaa joihinkin kohtiin mukaan. Että minä ehdottaisin, että äänestetään seuraavanlaisella tapaa noista huomioista huomenna esitän ne huomiot, jotka olen suodattanut sieltä pilottitoimista, valmistelevista toimista. Ja saatte tämän ehdotuksen sitten huomenna. Ei muuta. Merci, madame le rapporteur. Kiitokset esittelijälle. Yksi kohta, jota esittelijä tuossa sanoi, että haluaisin korostaa, varanhoitoasetus ei enää anna meille mahdollisuutta tehdä sitä, mitä aiemmin teimme, Toisin sanoen, että meillä olisi huomautukset, jossa pyydettäisiin määrärahakohdan avaamista jollekin tietylle toimelle jotakin tiettyä ajankohtaa varten, siis niin sanottu korvamerkintä. Tähän meillä ei ole enää oikeutta. Ja, ja sen sijaan me voimme tehdä ehdotuksia ilman lukuja näissä huomautuksissa. Ja osaan näistä määrärahoista pitäisi siis tulla käytetyksi siihen ja tähän. Jöran Färm haluaisi käyttää puheenvuoron. Uh, thank you, chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Sidonialle. Tiedämme, että hän on uurastanut kovasti poliittisen ratkaisun löytämiseksi ykkösaassa, mutta valitettavasti emme voi hyväksyä esittelijän poliittista valintaa. Hän on mennyt liian pitkälle, kun hän on hyväksynyt tämän kurimusviestin Mielestämme kriisin ei pitäisi haitata niin paljon näin tärkeitä hankkeita, mutta totta kai mekin kannamme vastuun vaikeasta tilanteesta. Emme hyväksyä kaikkia lisäyksiä. Me olemme kuitenkin päättäneet puoltaa noin puolta tusinaa budjettikohtaa, jotka meidän mielestämme ovat äärimmäisen tärkeitä painopistealueita. Meidän äänestysluettelomme perustuukin esityksiin ITRE-valiokunnasta ja muistakin valiokunnista. Toisin sanoen, meillä on erilainen poliittinen linja. Olemme kuitenkin samaa mieltä Sidonien kanssa menettelystä. Noudatetaan äänestysluetteluja sitten ITERistä lopuksi puskuri kohtana. Tänään tai huomenna juuri se sama. Kiitokset Jöran siitä, että helpotat puheenjohtajan työtä täällä, kun äänestetään äänestystulos riippuu teistä, mutta jos jotenkin tätä työtä voidaan helpottaa, niin tietysti olen siitä iloinen. Salvador Carriga on halunnut myöskin kommentoida. Si, presidente. Niin, puheenjohtaja, haluaisin kovasti tähdentää suositusta, jonka esittelijä teki liittyen tähän arkaluontoiseen tilanteeseen tässä yksi a otsakkeessa – koordinaattorit olemme pyrkineet saamaan aikaan yhteisymmärryksen. Loppujen lopuksi se ei kuitenkaan ollut mahdollista. Haluaisin nyt palauttaa mieliin, että nämä lisätarkit tulevat SDltä. Se on lähes 100 miljoonaa lisää ykkösaahan. Sitten tarvitaan lisäleikkauksia puolestaan esimerkiksi ITERissä. Minun mielestäni se ei ole talousarviomenettelyn kovin vakavahenkistä ja ITER-ohjelmaa pidettäisiin ikään kuin virtuaalisena budjettikohtana, josta vain pihistetään rahaa tavan takaa muiden painopistealueiden rahoittamiseksi. SD on hyvä ottaa mieleen tämän otsakkeen vaikeudet rahoitustakin tarvitaan ITERiin. Siksi hyväksymmekin Sidonia tekemän esityksen. Mielestäni sen myötä voimme tätä kurimusta harjoittaa, no, myös korostaa meidän painopistealuettamme ja sitten yli huomisesta eteenpäin päästään eteenpäin, kunhan nämä on hoidettu tässä valiokunnassa. Salvador, Monsieur Hartong. Ah, kiitokset Salvador, sitten herra Hartong. Um, ähm, ik... Kiitos puheenjohtaja. Uskoisin, ettei ole tarpeen säästää kaikkialta. Ihmiset osoittavat mieltään pitääkseen kiinni työpaikoistaan. On muistettava valtava työttömien määrä. Ihmiset pyrkivät säästämään rahaa ja D-ryhmä myös, mutta ihmiset osoittavat tänään selkeästi mieltään. Kiitokset. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ehdotan, että ryhdymme äänestämään. Aloitamme siis kestävästä kasvusta. Tämä on sivu kolme englanninkielisessä äänestysluettelossa 820 Tämä tarkistus ään, esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 721. Tässä Onko tämä PM-kohta Jöran? Sorry, I don't want... Anteeksi, en halua pit- viivästyttää äänestystä, mutta toisaalta tämä on tämä tärkeä kohta, joka liittyy rahoitusvakausmekanismiin, ei mikään tavallinen budjettikohta ja toivonkin, no en tiedä, herra puheenjohtaja, itse olette paljon puhunut tästä tärkeydestä löytää ratkaisuongelmaan. Todellakin toivon, että voimme pystymään, voimme tästä äänestää ei niinkään ensi vuotta ajatellen, vaan me, että on poliittinen väline keskustella tästä. Kiitos. Esittelijä on nyt vaihtanut mieltä. 721 puolesta. Vastaan. Äänestämme koneellisesti. Nous sommes 40 présents. Läsnä on 40, 38 äänestäjää. Herätkääpä sitten kaksi siellä, jotka eivät äänestäneet. Yksi vielä nukkuu, täällä on 39 ääntä. Äänestys päättyy. Joku nyt jäi vielä nukkumaan. 19 puolesta 20 vastaan. Hylätty. Tarkistus 137 esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 317 esittelijä puoltaa puolesta Koneellinen äänestys. Äänestämme koneellisesti 317. Äänestys alkaa. Äänestetäänpä nopeasti. Joku vieläkin siellä torkkuu. Jaha, nyt heräsi. 19 puolesta 21 vastaan hylätty. Ei tyhjää. 4255 esittelijä vastustaa. Äänestämme koneellisesti, koska tässä taitaa olla näkemysten erimielisyyttä. Äänestys alkaa. Ai suoka, anteeksi. Ah, esittelijä dramaattisesti muutti mieltänsä. Hän onkin puolesta. Kuka on puolesta? Ja vastaan. Tyhjää. Kiitos hyväksytty. Koska 317 meni nurin, niin sitten esitteli muutti kantaansa ymmärrän. Hyväksytty siis 4718 Ehrenhauserilta esittelijä vastustaa puolesta. Kaksi vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. Meillä on uusia Eeren Hauserin 10 prosentin leikkaustarkistuksia ja ehdotan, että sovellamme niihin samaa menettelyä kuin aiemmin, mutta saattaa tietysti olla, että Eeren Hauser on tehnyt muunkin tyyppisiä tarkistuksia ja sitten tietysti niistä äänestämme. Muutoin toimimme Hauserin oikeuskäytännön mukaisesti seuraavalla sivulla. Kaikki tarkistukset on hoidettu aiemmilla kompromissiäänestyksillä. Tämä pätee myöskin sivun 5, 68, 69 tarkistuksiin 4, 6, 22 Eren Hauserilta on tuo perinteinen äänest- äh, tarkistuksensa 427 seuraavaksi. Tässä taitaa olla kohta kohdalta äänestys. On siis erotettava luvut ja huomautukset. Esittelijä on lukuja puolesta puolesta. Mitäs sosiaalidemokraatit sanovat puolesta vastaan? Tyhjää. Kiitos. Luvut 427 ne tulevat hyvätyksi, sitten huomautukset 427 esittelijä puoltaa. EPP vastustaa. Tarkistamme koneellisesti. seitsemän 38 täällä taas pari torkkuvaa äänestäjää. 18, 19 vastaan. Yksi tyhjää hylätty. Luvut menivät lävitse, mutta näistä huomatuksista ei ole mitään tietoa, että mitä tekemistä tällä on sitten kaikki tarkoitukset sypidun lopussa ja tulleet hoidetuksi. Sitten siirrymme seuraavalle sivulle. 729 esittelijän kannasta ei ole mitään tietoa. Ja hän vastustaa puolesta vastaan vastaan oli suurempi pieni enemmistö. 729 on siis hylätty. 4124 on samanlainen ja se raukeaa. Sivun muut tarkistukset ovat tulleet jo hoidetuiksi. Oui, oui, pardon. Enfin... Ai suokaa anteeksi. Itse asiassa näin ei ole ensinkään, mutta emme äänestä näistä, koska kyse on pilottihankkeista. Sama pätee sivulle seitsemän. Kyse on pilottihankkeesta. Emme ole vielä valmiita tähän. Sama pätee myöskin sivun kahdeksan. Ja sitten tullaan sivulle yhdeksän. Sama pätee tämän sivun ylälaitaan. Pilottihankkeet. Niistä äänestämme huomenna. Mutta sitten tullaan 020215 budjettikohtaan, jossa kyse on tästä kuuluisasta Euroopan maan havainnointiohjelmasta GMSstä. Täällä on Hartongin Tarkistus 4126 poisto puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 138 ja 694 ovat samanlaisia lukujen osalta ja myös tekstin osalta. Joka tapauksessa esittelijä ei pidä näistä kummastakaan. Kuka puoltaa? 138. Ja äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa 138 ja 694 saman tien, jotka ovat samanlaiset siis. Äänestäkää, äänestäkää. Kaikki ovat äänestäneet. Hieno homma. Kaikki olivat hereillä. 14 puolesta 24 vastaan. Kaksi tyhjää hylätty. Molemmat tarkistukset hylättiin. 33 esittelijä puoltaa puolesta Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Avaruustutkimus seuraavaksi. 4127 Hartongilta puolesta vastaan. Tyhjä, Hylätty. 4, 76, 73 esittelijä puoltaa puolesta. Niin, 4, 2, 8, 7. Nämä kaksi tarkistusta ovat samanlaisia. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää Nämä kaksi samanlaista tarkistusta tulevat hyväksytyiksi. 640 äänestämme vain huomautuksista. 640. Ai eikö? ja anteeksi. Nyt meni sotkuun. Esittelijä. Mikäs tässä on ongelmana? I think the chair is too far. Minusta tuntuu, että puheenjohtaja etenee liian nopeasti. Liian nopeastikko, kysyi puheenjohtaja. Kyllä. 42.87 siitä äänestetty. 41.27. Turvallisuustutkimus 02040102. Suokaapa anteeksi, koska tarkistusten numerot ovat samanlaisia, niin minä hiukan tuossa erehdyin ja unohdin kokonaan turvallisuustutkimuksen. Ehkä se on vähän liikaa. Meillä on täällä Hartongin tarkistus 4127 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kiitos. Nyt ehdotan Hartongin tarkistusten osalta, näitähän on muitakin, joilla halutaan tämä poistaa kokonaan, että tässä on, siis oletetaan, että tässä on enemmistö vastaan, mutta jos on tietysti erilaisia tarkistuksia Hartongilta, ne tietenkin äänestämme niistä normaalisti. 73 teollisuusvaliokunnalta esittelee puolta puolesta. Kiitos. Vastaa. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt sitten 4286 on tullut hoidettuksi, koska se oli samanlainen. Ja seuraavaksi äänestämme ää, siitä tarkistukset, josta ette äsken halunneet äänestää. 640 vain huomautuksia esitellä puolta puolesta vastaan. tyhjää. Kiitos enemmistön puolesta. Ja näin huomatukset tulevat hyväksytyiksi. 4127 herra Hartongilta tavalliseen tapaan. 4128 46 21 sama juttu. 4701 41.28 seuraavalla sivulla. Meneekö vähän liian nopeasti? Attendez. Ah, ah excusez-moi. Jaa, suokaa anteeksi, pahoittelen. Tämä olikin... Äh, minä meninkin sivulta 10 sivulle 12 suoraan, koska nämä sivut on nidottu väärään järjestykseen. Menee vähän liian rivakkaa tahtia. Mais peut-être que vous êtes dans la même situation. Mutta ehkä teillä on sama juttu siellä papereissa. Kuitenkin sivun 11 yläreunassa on EUn satelliittinavigointiohjelmat EGNOS ja Galileo. 4128 Hartongin tarkistus. Sen sijaan 74 meidän täytyy äänestää esittelijä vastustaa. Koneellinen äänestys. Saadaanko myös Dyan varapuheenjohtaja myös äänestämään. No, äänestys päättyi ilman häntä 11 puolesta 25 vastaan, 3 tyhjä hylätty ja 695 saman tien meni nuori, koska se oli samanlainen. 4128 75 4471 on tulleet hoidetuiksi. 4128 GNSS Hartongin tarkistus ja sama pätee myös tuon sivun loppuosaan sitten sivu 12. Ja tällä sivulla meillä on vain Eeren Hauserin tarkistuksia, joissa pyritään vähentämään 10 prosentilla. Tässä enemmistön vastustaa ja voimme mennä sivulle 13. Sivun ylälaidassa 4133 Hartongin tarkistus 450 esittelijä puoltaa. Jaa, mutta tässä on jaettu äänestys. Ensiksi luvut. Esittelijä tykkää näistä luvuista. Kukas muu tykkää näistä luvuista? nel, luvuista 450. Sosiaalidemokraatit myös sitten. Kuka vastustaa lukuja? Kolme. Tyhjää. 450-luvut tulivat hyväksytyksi. Sitten 450 huomautukset esittelijä puoltaa. Koneellinen äänestys. Tässä Mielipiteet jakaantuvat 39, 22 vastaan 15 puolesta kaksi tyhjää. Jälleen kerran me hyväksymme luvut, mutta ei mitään tietoa siitä, että mihin niitä käytetään. 767 on tulleet hoidetuiksi, 4133 Hartongin tarkistus, 451 sitä äänestetään jaetusti. Ensiksi luvut esittelijä puoltaa niitä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytyksi tulivat luvut. Sitten huomautukset. Esittelijä puoltaa, mutta äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 39 vain on nyt äänestämässä. 26 vasta 13 puolesta ja jälleen kerran kohta, josta ei tiedetä, että mihin sitä oikein tullaan käyttämään. Sitten muut tarkistukset tällä sivulla ovat tulleet jo hoidetuiksi. Sitten sivu 14 sivun Ylälaita 4133, Hartong 823, esittelijä vastusta puolesta. Ei kukaan vastaa. Tyhjä. 823 on pyyhkäisty pois 4633 Eren Hauserin erilainen tarkistus, tarkistus kuin nämä yleensä hänen tekemänsä äänestämisissä puolesta. Vastaan tyhjää yksimielisesti vastaan. Aika selvä tapaus. 452. Esittelijä puolta. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 701 4219 on samanlainen, mutta 701, sitä on äänestettävä. Se on vain huomatuksesta, josta esittelijä ei pidä laisinkaan. Koneellinen äänestys näistä huomatuksista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Bravo. Nopeasti menee 16 puolesta 21 vastaan kaksi tyhjää hylätyksi. Tulivat nämä huomautukset ja siinä on taas rahaa, josta ei tiedetä mihin sitä tullaan käyttämään seuraavaksi. Meillä 4133461 äh, ovat äh, näitä hylättäviä tarkistuksia. 453 esittelijä puoltaa, sanotaan kuulemma. 453 kyllä esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan Mm, tyhjää, ei tyhjää, hyväksytty. Ja muut ovat tässä jo tulleet hoidetuiksi. Koko sivu saman tien on ihan ok, koska EURES on prioriteettitarkistusten kanssa tullut hoidetuksi. Mennään sitten sivulle 16 englanninkielisessä versiossa 470 esittelee puolta. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 174 FEM-valiokunnalta. Esittelijä on tietysti puolesta. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 471 on tullut hoidetuksi. 612. Tässä kysymys on vain huomautuksista ja esittelijän vastustaan. Ja suokaa anteeksi, puoltaa. 612 puolesta. Vastaan. Kusta 12 huomautuksesta on hyväksytty. Toinen on samanlainen, joten sekin on tullut hoidetuksi. Sitten sivun loppuosa on pilottihankkeita, niistä ei nyt sen enempää. Sama pätee seuraavaan sivunkin ja myöskin valmistelevista toimista. Me äänestää sama pätee sivun 18 pilottihankkeista on kyse. Ja menemme sivulle 19. Hartongin tavallinen tarkistus, joka hylätään 924. Tästä äänestetään esittelijä vastustaa puolesta. kukaan vastaan. Tyhjää Sinne meni 459 esittelee puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Enemmistö puoltaa. Hyväksytty. Sitten 460 vain huomautukset ja tässä esittelijä puoltaa. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tälle rahalle tuli tarkoitus sitten on äänestettävä 613 tarkistuksesta. Informal carriers, mitä tarkoittaneekaan pelkät huomautukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4335 on samanlainen. Sitten sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen 4134 Hartongin tarkistus hylätty 825 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty 461 esittelijä puolesta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 472 on hoidettu. Mutta näistä informal carerista on vielä uudelleen äänestettävä uudelleen. Kustavon ehdotusta esittelee puoltaa, mitä CPP e tuuma sitten vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sama pätee seuraavaan tarkistukseen. Se on jo hoidettu. Sitten sivu 20, työolot 826, esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 462, esittelijä puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Muut ovat tulleet jo hoidetuiksi. Paitsi tämä Informal Carers kohta 615 mm, esitellä puoltaa. Luotan häneen, monet muutkin vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. 4337 on tullut hoidetuksi. Sitten syrjinnän toimiminen. 4134 Hartongin tarkistus 827 esittelee vastusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 597 takaisin TE-hen vihreältä esittelee vastusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. nurin meni 463. Vain huomautukset. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 616. Tästä on myös äänestettävä jälleen kerran huomautukset. Esittelijä puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava tarkistus on samanlainen ja se on tullut jo hoidetuksi. Sitten sukupuolten tasa-arvo 4134. Hartongin tarkistus hylätty. 228 siitä äänestämään äh, esitelle vastusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 599 esittelee vastusta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 617. Täällä jälleen tulevat informal carers, omaishoitajat, esittelijä puolta puolesta vastaan. Tyhjää. Kaikki ovat puolesta yksimielisesti. Ja tämä kattaa kattaa myöskin 391, mutta ei 590. Se on vihreältä ja siitä äänestämme esittelijä puolta puolesta. Ja äänestämme koneellisesti, koska tässä vihreät ovat osanneet liittoutua hienosti. Minunkin pitää äänestää. Kaikki ovat äänestäneet, paitsi se yksi, joka vielä nukkuu. 15 puolesta 23 vastaan yksi tyhjä hylätty. Seuraavaksi täytäntöönpanon tukeminen 474. Esittelijä puolta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4241 liittyy pilottihankkeisiin 4134 Hartongilta se on jo hoidettu. Sitten mennään seuraavalle sivulle 4.1.3.4 uudelleen, mutta nyt tällä kerralla Euroopan elin- ja kehittämissäätiön Hartongilta. Perinteinen tarkistus hylätty. Kaikki, mikä liittyy terveys- ja työturvallisuusvirastoon, on tullut jo hoidetuksi. Sitten me menemme otsakeseen kaksi Lukasilta perinteinen tarkistus hylätty ja 46 61 mukaan erilainen. Siis äänestämme tästä kuitenkin. Esittelijä vastustaa. Anteeksi, esittelijä. This amendment is... Tämä tarkistus on katettu horisontaalisella tarkistuksella, joka koski virastoja. Onhan nyt

466, onko sekin hoidettu? 477, sitä ei ole vielä hoidettu, sitä äänestämme esittele puolustaa, puoltaa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten pilottihankkeita aina tuonne sivun loppuun saakka jätetään se. Mennään seuraavalle sivulle sosiaalisen syrjäytyneisyyden ja köyhyyden vastustaminen esitteli puolta puolesta tyhjään hyväksytty. Kaksi seuraavaa ovat samanlaisia. Sitten seuraavaksi mennään pilottihankkeisiin. Mennään sivun Euroopan mikrorahoitus 41, 34. Seuraavalla sivulla on vain pilottihankkeita ja näin ollen voimme mennä seuraavalle sivulle ja olen sivulla 26. Meillä on pilottihanke tällä sivun ylälaidessa ja siitä puhutaan siis myöhemmin. Tulemme aligi Fn. Rakas Barbara ei olekaan kuitenkaan paikalla täällä. 28 esittelijä puolta puolesta. Anteeksi, mitä sanoitte? Se oli myös pyyntö kohta kohdalta äänestyksestä. Pitäisi äänestää siis huomautuksesta. Y a, y a pas de chiffre là, c'est pour mémoire. Mutta tässä ei kuitenkaan ole lukuja, tämä on PM-kohta. Yes, but in my view we should... Juu, mutta minun mielestä vielä pitäisi vain huomautuksesta äänestää. Seuraavat tarkistukset luvuista 4, 2, 9. 829. Tässä pitäisi 628 äänestää pelkästään huomautuksesta kun sitten mennä äänestämään 829. Se on luvuissa suurin esitys. Vous, autrement dit... Toisin sanoen, me äänestämme huomautuksista ennen lukuja aika omituista. Rova Jensen. Well, I agree with... Olen Sidonian kanssa samaa mieltä. Meidän on äänestettävä luvuista ja huomioosasta erikseen. Mutta totta kai haluaisimme meidän luvuistamme äänestettävän. En ole varma nyt järjestyksestä, mutta huomioosasta joka tapauksesta haluaisimme äänestää erikseen. Bon, donc. No niin, eli Sidoni, anteeksi. Now I see that we have the most... No nyt huomaan, että radikaalein tarkistus on 629, että poistetaan kohta. Siitä pitäisi äänestää ensin ja minä vastustan sitä. Donc. Eli ensin äänestämme tarkistuksesta, joka kaikki ikävin. 629. Se poistaa kohdan äänet puolesta. Jaha, täällä ovat nuo ikävät ihmiset, viisikin, vastaan, kuusi niin vastaan, kiitos, tyhjää. Tämä on hylätty. No niin, sitten kuusi kaksi kahdeksan vähemmän ikävä. Luvut provevoriaa. Rouva esittelijä. In my view we should... Minun mielestäni nyt olisi 829 seuraavana, koska siinä on suurin luku. Uh, Je Vastustan. Minä odotan teidän ohjettanne, jos se sopii muillekin. Eli 829. 829. Se on kaikkein kauimpana lukuna vesitelekannasta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos. Tyhjää. Selvä enemmistö vastaan. SD ei saanut tukea tässä. Eli tämä meni nurin. Seuraavaksi 482, 482 luvuissa. Sopikuit kaikille tämä järjestys. 482 puolesta. Kiitos vastaan. Liberaalit, konservatiivit, oikeistoystävämme. Vast, tyhjä eli enemmistö puolesta. Näin nämä kaksi seuraava tulee hoidetuiksi mutta meidän täytyy palata 628 ko. En minä ymmärrä tästä yhtään mitään enää, mutta te ymmärrätte kaiken. Minä odotan teitä siis. 628. Vain huomautukset. ja Esittelijä sanoo siis mitä tässä. Ei, ei tykkää. Tässä halutaan nyt tämän Cesarin lailla gladiattorin kuolemaa, mutta tässä on eri mielisyyttä. No niin, koneellisesti huomautukset 628 kansanpuolue ei noudata eri esittelijä ihan järkyttävä tilanne. Äänestäkää, äänestäkää, äänestäkää. No nyt keskeytetään 21.13. Huomautukset on hyväksytty. Näin, näin on hoidettu. Koko tämä EGF-kohta on hoidettu. Jumala tunnistaa omansa. on hoidettu 4706kin loppuossa on Ehrenhauseri ja tavallisen tapaan eli hylätty. Käännän sivua, 28 sivulle kaikki hoidettu. Koko sivu sen sijaan 29 yläosassa 152 virastoista se ei ole katettu, kai täytyy äänestää. Ei kun kuulemma pitää äänestää. Esittelee vastustaa äänet puolesta. Pari puolesta vastaan. Aika paljon tyhjää. Kiitos, hylätty. Loppuosa sivusta muut virastot on hoidettu virastotarkistuksilla niin ikään. Eli turvallisuusvirasto. Sen sijaan kestävä kasvu samassa virastossa 394 täytyy ottaa esittelee vastustaa puolesta vihreät vastaan paljonkin tyhjää hylätty. Esittelijä puoltaa 155 tämän viraston kohdalla. Puolesta kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Selvä enemmistö 155 hyväksytty. Tässä on todettu, että tällä on yhteys myös 156. Selvä. Eli 394 ensinnäkin samassa virastosta esittelee vastaan, että puolesta vihreät vastaan. Kiitos tyhjää. Enemmistö puoltaa saastuttamista. 394 hylätty, nimittäin 156 esittelijä puoltaa. Edellisen 155 kaksi kai sama enemmistö siis esittelijä puoltaa puolesta ja vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 03. Hartongin perinteinen, hylätty, 157. Esittelen puolta, äänet puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Markku Polo 2 selvä. Tässä sanottu, että minä saakaan äänestää enää. 4139 hylätty Hartongin 158 liikennevaliokunnalta. Esittelen puolta hänet puolesta. Kiitos vastaan. Yksi vasta tyhjää, hyväksytty. Marko Poolon loppuun saattaminen 1.40. Perinteinen Hartongilta eli hylätty tehty. Loppuosa sivusta on hoidettu horisontaalisilla tarkistuksilla virastoista. Käännän sivua. Sen sijaan meidän täytyy äänestää 159. Esittele vastusta äänet puolesta. Yksi puole vastaan. viitos Tyhjää. Hylätty. Liikenneturvallisuus 160 esittelee puoltaa. Äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Liikenne on turvattu. Ja sitten loppuosa sivusta ovatkin, onkin pilotkoehankkeita, eli mennään sivulle 33, 622, tunneli Ruotsin ja Tanskan välillä. Selvä. Ja tätä ei suosi esittelijä. Kukaan tunnelin puolesta? 622. 622. Ruotsalaiset vastustavat ja tanskalaiset puolesta aika pelottavaa. Puolikas tunnelia siis. 622 puolesta. Liberaalit näköjään puolesta ja vastaan. No niin, jörän on kurinalainen ryhmässään ja vast tyhjää. Ei tullut tunnelia. 4347 kai raukeaa siis. Sen sijaan 161 puolesta. 161 puolesta ja vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Seuraavat kaksi hoidettu. Sesaara. 162. sesarin puolesta. Esittelijä puolta Cesarin äänet puolesta vastaan. Ahaa, Brutus. Tyhjää, hyväksytty. Cesar eloon. 163 esittelijä puoltaa. Liikennetutkimus ja niin päin pois. Puolesta kansanpuolue tietysti vastaan tyhjää hyväksyttyä. Sitten saa äänestäkin taas. Sitten palataan Cesarin pariin. Hartongin kanssa, mutta hylätty 164 puolesta. Kiitos ja vastaan. Kiitos tyhjää. 164 hyväksytty. Käännämme sivua. Sivun yläosassa meillä on Erkeassa tarkistus, jotka on jo hoidettu. Sitten kohdassa henkilöstöön liittyvät menot 4143 Hartongilta hylätty perinteisellä enemmistöllä 510. Siitä äänestetään ja sitten levastusta puolesta. Yksi vastaan. Paljon tyhjää ei hylätty. 4623 Ehrenhauserilta perinteinen. Ei äänestettä, eli hylätty. Sivulla 35. Ensimmäinen Hartongin hylätty. Seuraavaksi 82. Esittelemme puoltaan. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kattaa myös Surjanin seuraavaan. 504. Esittele vastustaa innovatiivista lääketiedettä puolesta. vasta puolesta ei kukaan ja vastaan. Kiitos tyhjää. Ei innovatiivista lääketiedettä. kuorme Hartongilta hylätty, perinteinen sellainen 83 Esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Yksi, kaksi, tyhjää, hyväksytty. 4284 raukeaa. 4244 Laralta. Se on koehankkeelle, siitä ei äänestetä. Minä käännän sivuasian, olen nyt sivulla 36. Ylhäällä siellä on Hartokin perinteinen, hylätty. 503 Esittelijä puol- vastaan, vastaan puolesta. Yksi. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 421. Kohta kohdalta. Ensinnä luvut. 421 luvuista esittelijä tykkää luvuista puolesta. Kiitos vastaan. 1, 2, 3 tyhjää Luvut hyväksytty. Sitten huomautukset. Esittelijä tykkää niistäkin. Huomautusten puolesta vastaan liberaalit tyhjää luokasta Tässäkin oli enemmistö, vaikkakin erilainen, mutta kuitenkin enemmistö. Kaksi seuraavakin on hoidettu näin ollen. Seuraavaksi nanotieteet, teknologiat, eli mikrotutkimusta, joka tarvitsee megarahaa. 85 esittelen puolta. Puolesta. Kiitos vastaan. Kolme. Tyhjää. Eli 85 hyväksytty. 133. Koehanke, eipä puhuta siitä sen enempää. Sitten Yhteistyö, energiaa, 587 esittelijä ei sitä halua. Vastaan siis puolesta, ai kohta kohdaltako. Luvut, mitä mieltä on esittelijä luvuista? Ei tykkää luvuista. Kuka on lukujen puolesta 587? Ei kukaan. Ei kun vihreät tietysti, anteeksi vihreät. No, no, no. rouvat ja herrat, Vastaan valitettavasti kaikki muut. Tyhjää. Eipä tullut lukuja, mutta kyllä kommentteja, huomautuksia, kuka niiden puolesta. Jaha! Koneellinen äänestys huomautuksesta 587. Minä en saa äänestää. Ei kun minä saa uudelleen äänestysoikeuden, koska Jean-Luc Duan ei ole paikalla. Ovat kaikki äänestäneet, vielä neljä uinuu. No, huono juttu, 14.23 nurin. Ei huomautuksia. Ei siis lukuja eikä huomautuksia ei ole saanut tulemassakaan koskaan. 87 vain luvut. Esittele vastustaa. Puolesta eipä saanut tukea vastaan tyhjää, hävisi sekin. 696 identtinen, sekin häviää. 86, no ja siinä esittelijä puoltaa. Sitä ei jaeta vaan yhdessä, sitä äänestetään puolesta. Kiitos vastaan. Pa neljä vast tyhjää hyväksytty. Jean-Luc Duvankin palasee. Mutta voin edelleen äänestää erinomaista. Joka tapauksessa 4282 on hoidettu, 428 biohiilituotanto metsäjätteistä. Se miellyttää esitteli äänet puolesta. Kahdeksan puolet ei ole olemassakaan enää vastaan. Kolme ja vasta tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. Seuraavaksi seuraavaan kohtaan polttoaine solut. 88 äänet puolesta vastaan tyhjää. Ei tyhjiä hyväksytty. 89 esittelee puolta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komin laran siun alaosassa oleva koehankkeen myöhemmin sitten sivulla 38. Työ, yhteistyöympäristö, siellä on Hartogin perinteinen, joka kai hylätty, 717. Esittele vastustaa äänet puolesta. A, A, 717 koneellisesti. Saanko äänestää? Minä äänestän 42 439 ääntä, muut nukkuvat, ikävä juttu, 25 vastaan hylätty, 14 puolesta hylätty. 4281 esittelijä tykkää siitä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja näin 90 on hoidettu. Seuraavan kohtaan 91 esittelijä puolta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi yhteistyö liikenne 92 esittelijä puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Niin ikään hyväksytty. Niinpä seuraava on hoidettu. Laslun suureksi tyydytykseksi. Seuraavaksi yhdeksän kolme esittelee puoltaa saadaan puhdas taivas. Kukaan puhtaan taivaan puolesta? Kiitos. Vastaan. Kaksi, kolme. on sitä tyhjää. Kenellä, kenellä, kenellä ei taivasta? Kaikilla on taivas. 93 hyväksytty. Seuraava hoidettu. Sitten jälleen polttoaine. Öö, solut 507, josta esittelee tykkää kuka puoltaa yksi, kaksi, ei kolme, neljä vastaan. Kiitos, tyhjää, hylätty. neljä esitellä puolta, hänet puolesta. Kiitos, tyhjää. Tyhjää, hyväksytty. Sitten yhteistyö sosiotaloustieteissä 4143 Hartongin perinteinen, hylätty 500. Esitteli ei halua tätä. Äänet puolesta neljä vastaan. Eh, selvästi hylätty. 95 ja sitten liian puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos. Tyhjää hyväksytty. Niinpä, se kattaa 4278. 631 kuulemma meidän täytyy äänestää huomautuksista. Esittele suosii niitä. Puolesta vastaan. Kiitos. Kaksi vastaan tyhjää. Huomautukset hyväksytty. Näin 4368 on identtinen. Seuraavaan kohtaan. jako rahoitusväline. Tässä 96 esittelijä tykkää hänet puolesta vastaan. Neljä tyhjää hyväksytty. Seuraava hoidettu. Sivulle 40. Aivan uskomaton otsikko ajatukset. 4143, Hartokin perinteinen, se hylätty. Ja jotta voidaan ajatukset rahoittaa, esittelijämme esittää tarkistusta 97. Kuka on ajatusten puolesta? 97. Kiitos vastaan. Tämän tyyppistä ajatusta vastaan siis. Tyhjää. 97 hyväksytty. Seuraavat kaksikin hoidettu näin. Sitten kapasiteetti, tutkimus, perusrakenteet 718 esitteli vastusta puolesta. Ei kukaan vastaan tyhjää hävisi se. 98 sen sijaan on sellainen, jota esittelee puolta, kuka puolesta vastaan. Kiitos tyhjää hyväksytty. Se kattaa seuraavankin. Sivun loppuosassa koehankkeita, eipä puhuta niistä. Sivulla 41. Kapasiteetit, PK-yritykset. Tällä purtikohdalla meillä on jälleen Hartongin 443, joka on hylätty. Sitten 719. Esittelijä ei siitä tykkää. Kuka on sen puolesta? kuka ei sitä puolustaa. Ai ei kun ei, vastaan tyhjää. Se katosi historiansa. historiasta. 543 saa esitellen tuon äänet puolesta. Kiitos. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Näin. Kaksi muuta on hoidettu. Pardon. Euh, nous passons la ligne suivante. Seuraavaan kohtaan. Sata tasan sata. Siitä tykkää esitteleekin äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava hoidettu. 4143. Jälleen hartokin perinteinen hylätty. 101. Meidän itrevaliokuntamme esittelee puolta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava hoidettu. Käännän sivua. Tiedeyhteiskunnassa 102 esittelijältä puolesta vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava hoidettu. Kansainvälinen yhteistyötoiminta. 103. Esittelen puolta nyt puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava hoidettu jälleen. RSFFF 104 esitellä puolta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty, se on rohoidettu. tuki tutkimuspolitiikalle 105. Esittelijän esityksestä hänet puolesta vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Seuraava hoidettu. Euratom fuusynergia vihreitten 587, joka on kauheasti fuusiosta tykkää äänet puolesta, vihreät vastaan, muut. Tyhjää, hylätty. No niin, sitten 587. Siitäkö myöhemmin vai nyt? Rouva esittelijä, äänestetäänkö tästä nimenomaan ITERistä? Minä olen varma siitä, että meidän pitäisi äänestää vihreiden esittämästä tarkistuksesta. Ja minä sitä vastustan, mutta siitä pitäisi äänestää. Aivan, eli jos nyt ymmärrän tämän poliittisen ajatuksen, esittelijä on toivonut, että käytetään ITER-kohtaa rahoittaaksemme muita painopistealueita. Se edellyttää, että rahaa pidetään ITERin budjettikohdassa. 587 vihreältä kuitenkin poistaisi merkittäviä summia ITERin kohdalta ja myös mahdollisuuden, jonka esittelijä olisi käyttää rahaa muualla. Esittelijä haluttaa rahan säilyttää täällä, eikö vain? Eli esittää, että me äänestän tarkistuksesta 587 ja suosittelee, että äänestetään vastaan. Ymmärsikö oikein? Tämä on tämä manööveri. Haluatteko puhua vielä, esittelijä? Um, completely agree with what you... Olen aivan samaa mieltä kanssanne. Minun pitäisi palata vielä tähän. Teillä oli hieno sana tähän. Unohdin. Kai Neljä RAP-asiakirja sivulla 12. Esittelijän tarkistus numero 3000. Se on tarkistus, josta voimme äänestää, kuten sanoin aikaisemmin huomenna. Se on esitetty tarkistus, jossa on tämä leikkaus, ITERin leikkaus 45 miljoonaa. Sitä voidaan suullisesti tarkistaa, kun huomenna siitä äänestämme. Demain. Siis siitä huomenna. Ei anteeksi, herra Elles, James. On this matter of uh, Vain tähän ITERiin. Minusta tuntuu siltä, että teemme päätöksiä ilman, että emme välttämättä tiedä, mikä on päätöksen konteksti, jos ajatellaan rahoitusta tai äh, EUn velvoitteita, koska kysymys on kansainvälisestä järjestelmästä. Olisi parempi tietää, mitä sitoumuksia EUlla on itselleen suhteen, niin että meillä olisi pohja keskusteluille huomenna, niin että tiedämme, mitä teemme. Oui, merci James. Kiitoksia James että olet läsnä. Meillä oli siltana pitkä keskustelu ITERistä. Minä esittäisin koordinaattoreiden johtopäätöksen yhteenvetona siten, että meillä on aika laaja enemmistö. Ei yksimielisiä olla, mutta kuitenkin tuettaisiin Nigeriä voimaperäisesti. Me olemme nyt esittämässä myös tai tulossa komission ja neuvoston kannat, jotka ovat aika sekavia liittyen lisätarpeisiin ja varsinkin ajankohtaan, jolla lisävaroja tarvitaan. Niinpä jos halutaan poliittista kantaa ottaa niin, että parlamentti voisi olla hyvissä asemissa neuvoston ja komission kanssa käytävissä neuvosteluista, niin koordinaattoriten kesken on yhteys sopimus siitä, että noudatetaan Sidonian esittämää strategiaa. Luvuista on erimielisyyttä, se ei hoideta huomenna, mutta strategiasta on yksimielisyys. Eli äänestämme nyt 587. sitten vastustaa. Mutta jotkut puolesta. Kuka on sen puolesta? Vihreät ja Rova Andreasen. Vastaan. Kaikki muut. Tyhjää. 587 hylätty. 584. Fis, ydinfissio esittelee vastustaa Kukaan sen puolesta? Ei kukaan. Vihreitten, eivätkä vihreätkään ole oman esityksensä puolesta. Ei kun ovat vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ei, ei, ei, hylätty, siis hylätty. Nyt olen säteilyn uhriksi joutunut. 4685 klassinen Ehrenhauser kuten kaksi seuraavaakin sivun loppuosassa, voimme kääntää sivua. Sivulla 44 olemme nyt 4144 Hartongilta on hylätty, kuten myös 4766. Ei kun se onkin erilainen. Nyt määrästään 4766 Ehrenhauserilta. Se on erilainen kuin hänen perinteisensä. esittelevä vastustaa puolesta Rouva Andrasesta ja herra Hartongsta puoltavat vastaan, muut tyhjää, hylätty. Seuraava kohta. Hartongin hylätty tarkistus 106 esittelijä puolta. Äänet puolesta 106, kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. 106 hyväksytty. Seuraava kohta. 414 Hartongilta hylätty. 4627 Eeran Hausarilta perinteinen hylätty. 131. Seuraava kohta. 131. Esittelijä puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Turvallisempi internet-ohjelma 4144, perinteinen Luh Hartongilta hylätty 4362 varapuheenjohtaja Alvaron esittämä ja esittelläkin tukee äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. Vihreät eivät äänestäkään. Käännän sivua 45. Hauser 4663, joka on erilainen varauksiin. Äänestämme siitä. Esittele vastustaa. Äänet puolesta vastaan tyhjää ei saanut tukea. 4, 6, 5, 9. Siitäkin täytyy äänestää että puolesta. Sitten ne vastustaa. Vastaan tyhjää. Hylätty. Seuraava kohta. ICTPSP 414 Hartongin perinteen hylätty. K 697 esittelee vastustaa puolesta ei saa tukea vastaan, tyhjä häviää kokonaan ulottuvista. 108 vaikkakin tulee Itrevaliokunnasta niin esitteli ei siitä tykkää. Hän haluaa seuraavan äänet puolesta. 108 niin kukaan vastaan tyhjää häviää sekin. 107 on niin siinä. Tarkistuko miellyttää esittelijäkin puolesta? 107. Hereille nyt kansanpuolue puolesta vastaan Kiitos. Tyhjää. 107 hyväksytty. Se kattaa seuraavan, mutta ei 422. Siitä äänestämme esittelijä puoltaa vain huomautukset. Se liittyy 112. Salvaro tarvitsee ohjeita vastaan tyhjää hyväksytty. Salvador kiittää siinä valiokuntaamme. Käännän sivua, sivulle 46. Koehankkeen 410 ei siitä äänestettä. Seuraava ICT 414 Hartonin perinteinen hylätty 109. Esittelee puolta äänet puolestaan. Kuka sen puolesta vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. 4266 hoidettu. Sitten Artemis. Yhteinen hanke, kuinka onkaan runollista. Artemiksin puolesta 110, kuka on puolesta esittelee lailla. Kiitos, vastaan Artemiksen, kiitos. Tyhjää. Artemis saa sekä jousensa että nuolensa. Hyväksytty, seuraavakin katettu. Seuraavaksi jälleen kerran Artemis 111 puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Seuraava hoidettu. Seuraavaksi Enjak 112 esittelijältä puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava hoidettu. Sitten Enjakille tukea 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava hoidettu. Seuraavaksi infrastrakenteet 4144 Hartogin perinteinen hylätty 114. Kiitos puolesta ja sitten vastaan tyhjää 114 hyväksytty seuraava hoidet häviää. Tai se on sama. Sitten seuraava kohta. Hartongin 4145 hylätty. Ehrenhauserkin perinteinen hylätty. Käännän sivua. Ulkoinen henkilöstötutkimuksessa 4145 Hartongilta hylätty. Sitten seuraava kohta No 10, 01, hylätty ja Ehrenhauserin perinteinen muotoilu erilainen, mutta oikeastaan sama asia, eli hylätty. Sitten 10.02, suora tuki. 819 Guelta. Esittele vastustaa äänet puolesta. Jaha, SD puolesta vastaan. Enemmistö vastaan tyhjää. 819 hylätty. 834. Sama. Ei. Perustanut erilaisia. Nyt on Israelin armeijaan poliittisesti erilainen. Ja sitten vastustaa puolesta SD vastaan. Selvä enemmistö. Hylätty. Tähän ei tullut tarkistusten tarkistusta. 10.02.01. 4145. Hartonin perinteinen. Hylätty. 115 esittelee puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraava hoidettu. Sivulle 49, 116 esittelee puolta aineet puolesta. Kiitos, tyhjää. Hyväksytty. Seuraava hoidettu, mutta joudumme äänestämään huomautuksesta 584. Puolesta vihreät, Helga on puolesta vastaan muut tyhjää. Emme hyväksyneet huomautuksia. Seuraavaksi eren Hauser perinteinen 689 hylätty. 35. Esittele puolta äänet puolestaan. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 36. Solvit. Esittelen puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37. Koe, hanke, myöhemmin. Koko seuraava sivu 50 englanninkielisessä toisinossa on hoidettu virastoilla. Niin kuin myös 51, myös 51 koko se sivu. Koko 52 on hoidettu virastoilla. Tulemme sivu 53 yläosaan joka liittyy täytäntöönpanon sisämarkkinoilla 4684 hoidettu virastoilla 38kin 4683 Hauerenhauserin perinteinen hylätty 39 äänestykseen puolesta esittelee puolta hänet puolesta kiitos vastaan tyhjää hyväksytty 549 2013 tulli peruttuu. Sinä vuonna ei tulleja. Fiskaalis 2013 326 siitä sitten ei tykkää. Kuka tykkää fiskaliksesta? 326. Vihreätkö? Eivät hekään. Ei kun kyllä. Alfonsi ainakin vastaan. Kaikki muut, jopa Tryppel. Vihreät erimielisiä. Tyhjää No, siis hylätty. 6, 265 hoidettu alaosassa sivua, kuten myös 54 sivun yläosa aina kohtaan Euroopan innovaatio- ja tekniikka-instituutti 117 esittelee puolta. Puolesta kiitos vastaan. Kiitos tyhjää Yksi, on hyväksytty, seuraava on hoidettu. Elinikäinen oppiminen. Hoidettu. Elinikäisesti. Paitsi, minulle täällä sanotaan, 312, 312, siellä on huomautuksia, huomautuksia Esittelijä puoltaa huomautuksia. Äänet puolesta 312. Kiitos vastaan. Koko rivillinen. Tyhjää. neuvosta puolesta. Eli puheenjohtaja Kasinin tar- huomautukset hyväksytty muu osa sivusta hoidettu tai liittyvät koehankkeisiin, niin niistä äänestetään vasta huomenna seuraavalle sivulle. Niin ikään yläosa hoidettu alaosassa Ehrenhauser, josta joudumme äänestämään. Se ei olekaan ihan tavallinen, vaan varaus. 4648 näiden puolesta ei kukaan. Ajanteksi Robertman vastaan. Muu tyhjää ylätty. Sitten sitten koehankkeita. Ihmiset otsikolla oleva kohta 448 Hartongilta perinteinen hylätty. Sitten ihmisten puolesta on kansanpuolueen 540 esittelee puolta nyt puolesta. Kiitos. Vastaan. Kukaan kansanpuolueen puolesta hyväksytty. Se kattaa Damien Abadin tarkistuksen 315. Äänestämme siitä vai huomautuksista. 315 huomautukset äänet puolesta. Esittelijä on vastaan. Kiitos tyhjää. Huomautukset hyväksyttiin loppuosa sivusta näin hoidettu. Nous n'avons pas Tämä seuraava sivu ei kuulu juurikaan meille. Puolet on pilottihankkeita, toinen puolikas virastoa, sama pätee 59 sivun ylälaitaa, mutta sitten 626 yhtäkkiä siitä on äänestettävä esittele puolta. Mitäs muut ovat mieltä? Puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjää hyvä, hyväksytty sivun alaosasta ei puhutakaan enää mitään. Jätetään se myöhemmäksi. Sitten tullaan sivun 60 sivulle Internetilaajakaista yhteydet maaseudulle. Tämähän liittyy muun muassa elvytyssuunnitelmaan 132 uudelle budjettikohdalle esittelee tykkää siitä yhtään puolesta. Ja vastaan tyhjää hylätty. 4608 on Ehrenhauserin tavallinen. Tämä on hylätty. Sitten Meets. Meets. Tämäkin on hoidettu jo EUn tilasto-ohjelmaan. Meillä on Hartonkin tavallinen. Sekin on hylätty. Sitten sivun alalaidassa saman tien sen olemme jo hoitaneet. Sitten 61 sivun ylälaita on myöskin hoidettu, paitsi 4715 Eiren Hauserilta, joka on vähän erilainen kuin hänen tavalliset tarkistuksensa äänestämme. 10 prosenttia jaa, tämäkin hylätty. Sama pätee 4716. Sivun alalaita on hoidettu. 62. Ensimmäinen tarkistus hoidettu. Toinen Ehrenhauserin tavallinen, se on hylätty hylätty, 4150 Hartongin tavallinen hylätty. Mutta sitten tässä on 4493 Eider Gardia Famalilta. Tästä äänestetään esittelijä tykkä puolesta. Ja Suoka An haluaa käyttää puheenvuoron. Split uh, remarks. Me äänestämme erikseen luvuista ja huomautuksista. No ensiksi luvut siis. Ensiksi luvut. Uh, 4493, mitä esittelijä tuumaa? Öö, luvuista esittelijä ei tykkää, kuka puoltaa, kuka on vastaan. Kiitos, tyhjää. Vain demarit ovat puolesta. Sitten huomautukset. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tarkistetaan, onko äänestys, voinko minä äänestää? Jaa. Olen todella turhautunut. Äänestys päättyy 23 vastaan 16 puolesta. Tämä Eiderin tarkistus ei saanut lukuja eikä myöskään huomatuksia lävitse 123 esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty mutta sitten äänestetään myöskin 140 superverkon luominen, creation of a supergrid. Tästä täytyy nyt varmasti äänestää koneellisesti. Minä olen edelleen turhautunut 43 läsnä, mutta kestääpäs kauan tämä äänestäminen. Äänestäkää, olkaa hyvät. Vielä vähän sen äänestäkää. Nyt pitäisikö ottaa tässä piiska käteen. No, äänestys päättyy. 2020. 20. Hylätty. No jos minä olisin saanut äänestää, niin näin ei olisi käynyt. Mutta minulla on luvut tässä. Eikös teillä niitä näy? Je, je préviens les Kerrotaanpa tästä teknikoille. Äänestystulos, minä näen sen, mutta te ette. Otetaanpa tällainen harjoitusäänestys. Kuka puoltaa esittelijämme? Äänestänkö minä vai en? Äänestys Yrittäkää nyt kaikki äänestää. Täällä on vain 36 ääntä, vaikka meitä on yli 40. No äänestys päättyy kuitenkin. Ettekö te näe sitä tulosta? Jose Luis. Ah, Jose Luis. Ja, hän on tässä näitä vekottimia käpälöi nyt. Ehkä täytyy aloittaa nämä äänestykset uudestaan. No, ja anteeksi, tässä oli pieni tekninen ongelma, mutta missä me oltiinkaan, Anna? Nous, vous êtes, nous sommes 63 en bas, ici. 63 sivun alalaita. Ah, 124, voilà. Abs- ja, 124. 162 sivun alalaita englanninkielisessä versiossa 24 esittelijä puolta puolesta. Kiitos. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on 63, josta ei ole mitään ohjeita. Äänestetään sitten kaikesta. 134. Sata kolmekymmentäneljä, niitä on kaksi. Ne ovat tuon sivun ylälaidassa Euroopan tuulivoima-aloite ja aurinkoenergia-aloite. Tästä on äänestettävä ensiksi äh, äänestettävä periaatteellisesti tämän äh, kohdan luomisessa ja toiseksi sitten äh, tästä näistä luvusta, mutta ehkä voitan tietysti äänestää molemmista yhtä aikaa, koska ne, jotka puoltavat tuulta, varmasti puoltavat aurinkoakin. No joka tapauksessa budjettikohdan luominen, kaksi tarkistusta 134 numerolla. Esittele vastustaa. Jahas, koneellinen äänestys ja nyt näette tuloksenkin. Onko minulla oikeus äänestää? Äänestäkää, äänestäkää. Ai yksi EPP-eläinen liikaa. Jos olette äänestä... Ja 19 puolesta 18 vastaan. EPP oli vastaan. Selvä. Tätä ää, ei ole väärinnyt tätä tulosta. Eikös kaikilla ole tämä äänestystulos hyvä? Näiden kahden kohdan periaate on hyväksytty saman tien. Niin voi tuulen kuin auringonkin edeltä. mitäs luku sinne sitten laitettaisiin? no ne, jotka vastustavat tietysti tätä kohtaa, niin ilmeisesti tässä on samaa enemmistö, mutta äänestämme kuitenkin uudelleen ja nyt sitten jätetään EPP pois. Äänestys alkaa. Vous arrêtez. Äänestys päättyy. Sama enemmistö. Oi, siis lukua ensinkään luodaan kuitenkin budjettikohta, mutta ei laiteta siihen mitään lukua. Ei tuulta eikä aurinkoa. Meillä on siis kuitenkin olemassa kohta, jos sitten joku päivä vaikka aurinko paistaisikin ja vaikka tuulisi. Tämä on poliittisesti hyvin merkittävä. Voidaanko sitten äänestää äh, tässä ilmapiirissä? Onko meillä riittävästi tuulta, jotta voimme äänestää yhtenä ryhmänä koko tämän sivun lopputarkistuksesta? 134 tällä sivulla. Onko kaikki samaa mieltä? Ei, James. Uh, one of the lines... Yksi kohdiston on aurinkoenergiahanke. Siitä jotain sanottiin, että PM ehkä kaikkeen tiedetään, niin sitten jatkossa ehkä voidaan jopa rahoittaakin sitä. C'est l'objectif de ces amendements. No se on näiden tarkistusten tavoite suorastaan. C'est fini. Mutta tuulen osalta tämä tuli jo äänestettyä. Tuuli meni jo. Siellä on kaksi kohtaa minun luettelossani Euroopan aurinkoenergiahanke kahteen, yksi, kolme, neljä ja PM siihen on esitetty, mutta tai en tiedä, kummasta äänestettiin. No, Tämä on eri juttu. Tämä on eri juttu. Me äänestimme kahdesta ensimmäisestä kohdasta. Ja nyt sitten äänestämme PMstä ilman lukuja tuulelle. Eikö niin? Äänestämme yhtenä ryhmänä näistä neljästä tarkistuksesta – PM-kohdan luomiseksi puolesta. Otetaan koneellinen äänestys. Jälleen kerran täällä tuntuvat mielipiteet jakaantuvan. Vielä viisi äänestäjää. He eivät halua äänestää, mikäpä siinä. 40, 41. Yksi EPP-läinen liikaa. Katsotaanpa tulosta. EPP pääsi mukaan 20 puolesta 80 vastaan. Pitää olla hyvin tarkkaavainen tässä läsnäolossa äänestyksessä. EPP siis veti pois yhden äänen. Minäkään en äänestänyt. Nämä tarkistukset tulivat hyväksyttyiksi. Sitten menemme seuraavalle sivulle 64. Varapuheenjohtaja yrittää tässä nyt minun selkäni takana siellä vikitellä äh, EPPtä. Ja meillä on tässä kilpailu älykäs energiahuolto Euroopassa. Olemme sellaisen törmänneet 4150 Hartongin tavallinen hylätty. 720 esiteli vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 esittelee puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaan hoidettu, mutta 125 täytyy äänestää. Ei kun se on, juu, se on eri. 125 esittelee puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraava on tullut näin hoidetuksi. 582 uuden PM-kohdan luominen esittelijä ei sitä halua, mutta täällä ollaan eri mielisiä, joten äänestämme koneellisesti. 522. Kolmekymmentä yhdeksän, neljäkymmentä ääntä, stop, 24 vastaan 16 puolesta hylätty. 127 esittelijä puoltaa, kukaan puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kristiinan tarkistus tämä onkin pilottihanke ja sama pätee seuraavaan sivuun 136. Menemme siis ydinturvallisuuteen ja laitosten poistamisen käytöstä. Mitäs mieltä esittelijä on äänestysjärjestyksestä ja sisällöstä? Madame le rapporteur. Uh, in my view we should... Minun mielestäni meidän pitäisi ensin äänestää Siis tässä järjestyksessä 651 ensin ja sitten, jos se hyväksytään, niin 128 raukeaa. Défavorable. Mutta äh, ette puolla siis 651, niinkö? In favor. Minä puolan. Puolan siis. C'est une erreur de ma part, alors. Selvä, minä siis erehdyin 651. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 128 raukea. Eikös niin? Sitten energiaan liittyvä tutkimustoiminta 4150 tavallinen Hartongilta hylätty 130 esittelijä puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme seuraavaa ovat tulleet hoidetuiksi, mutta ei 126 huomautukset, joita vihreät ehdottaa esittelijä vastustaa. Ehkä äänestämme koneellisesti saman tien ajan voittamiseksi. 526 huomautukset minä en äänestä ja muistutan, että EPP-läisiä ei saa olla liikaa. Äänestys päättyy 25 vastaan 14 puolesta hylätty. Seuraava sivu. Ensimmäinen tarkistus 4150. 65 sivulta on Hartonkin tavallinen hylätty. 129 esitille puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on jo hoidettu. Sivun ja yksi A saatiin hoidettua. Tämä on liikuttava hetki ja tyydyttävä hetki. Siis tästä tuli loppu tietysti tietyin varauksin. Meidän täytyy vielä lisätä tähän jotakin. Ja tietysti myöskin tästä on vedettävä tietyt johtopäätökset huomenna mitä tulee ITER-kohdan summaan. Ja tietysti otettava huomioon myöskin pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Arvoisa esittelijä, voimmeko nyt mennä yksi A, yksi b -hen? Esittelijät lienevät, ole, lienevät tästä samaa mieltä myöskin, että voimme mennä yksi b -hen. Ehkä jotkut haluaisivat nostaa kenties mennä pesemään käsiään. Tässä on aikaa käydä käsienpesulla. Ei. No, jätetään kädet pesemättä. On tehtävä niin kuin alahuoneessa. Jos EPP haluaa pestä käsiä, niin silloin täytyy ottaa esiliinaksi sosiaalidemokraatti mukaan. Sillä tavalla pidetään kiinni tästä poliittisesta tasapainosta. No niin, lähdetäänpä sitten uudelleen äänestämään 1b. Tout le monde est prêt sur le 1B Tout le monde est prêt sur le 1B. Hein? Alors. Ovatko kaikki valmiita? Olemme sivuun 66 alalaidassa. Tarkistus 384. Luvut ovat ok, mutta meidän täytyy äänestää huomatuksesta ja puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on hoidettu. 67, 469 esittelijä puoltaa. kukaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi seuraavaan hoidettu. 02 17 Hartongin tavallinen on hylätty. 21 Guelta esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Kiitokset. Hylätty. Kaksi erilaista tarkistusta Belderiltä. 4206 esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4207 samalta herra Bilderiltä puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. Sitten Hartongin tavallinen tai epätavallinen, ei olekaan tavallinen, äänestämme tästä. 4130 esittelee vastustaa puolesta. Hartong tietysti puolta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten edelleen Euroopan sosiaalirahasto, 68 sivun ylälaitoon 4131 Hartongin tavallinen hylätty, 822 Guelta esittele vastusta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Guehan ei ole edustettuna Tällä äänestyksessä nyt 449 esitteli vastustaa puolesta. Vastaan. Se ei saanut tukea. 172 esitteli puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme seuraavaa tarkistusta raukeavat. 4132 Hartongin tavallinen hylätty. Sitten seuraavat on tulleet hoidetuksi paitsi 324 huomautukset esitelijä puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 324. Sama pätee toiseen 324 tällä kertaa kohesiorahastossa. Esitelle puolta lienee itse asiassa sama tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, sama enemmistö. Sitten menemme aluekehitysrahastoon 376 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi seuraavaa ovat tulleet näin hoidetuiksi. 4147 hartongin tavallinen hylätty. Sama pätee piis kohtaan Hartongin tavallinen hylätty. Seuraavaksi 70 sivu 325 esitelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty saman tien. Kolme seuraavaa tulevat hoidetuiksi. Ja minulle sanottiin, että neljä, kolme, viisi, kuusi on vedetty pois. Selvä. Haaglund veti sen pois ja 4, kolme yksitoista Franceskalta on jo hoidettu. Sitten pilottihanke sivun alalaidassa, katsotaan sitä myöhemmin. Ja nyt mennään 71 sivulle. Euroopan alueiden välinen yhteistyö 4147 Hartongin tavallinen, hylätty, 382, huomautukset ja myöskin luvut. Transborder Cycling Networks, rajojen ylittäminen polkupyörällä. 322. Esittele puolta ja puolesta. vasta tyhjää hyväksytty. 372 on hoidettu. Samoin kaksi seuraavaa. 4354. Siinä on makroaloudellista yhteistyöstä huomatukset. Haakun pitää tästä kiinni. Äänestämme tästä esittelijää puolustaa, puoltaa puolesta vastaan tyhjää. 4354 on hyväksytty. Menemme sitten seuraavaan kohtaan. Ja, Jöran. Yes, uh... Niin, tästä kohdasta halua kehitysrahaston operatiivinen tekninen apu meille Meillä on myöhemmin tulossa teknistä apua, joka liittyy tiedon levittämiseen. Toisessa kohdassa me olemme keskustelleet tästä oikeastaan, olisi parempi, jos sen sijaan, että meillä olisi uusi kohta, siirrettäisiin huomautukset, siis missä huomautuksessa sanotaan jotain siitä, mitä pitäisi panna Itämeren tähän 13.03.20. Meidän mielestämme se on parempi kuin uusi kohta. Muuten on vaarana se, että on teknistä avustamisen kohtia jokaisella makroalueella, mikä ei ole hyvä ajatus. Olisi parempi, jos mahdollista, että tarkistus tämä olisi hyväksytty 13.03.20 kohdassa. Esittelijä puoltaa, eikö? Ja esittelijä. Kiitos, että sain puheenvuoron. Ymmärrän tuon kannan, mutta en voi hyväksyä tällaista muutosta. Okay. Donc nous votons comme... Äänestämme siis kuin, kuin alun perin oli ajateltu. 31 esittelee vastustaa puolesta. Ai suoka anteeksi. esittelee vastusta, esittelee puoltaa. Ja pidämme siis kiinni tästä puolesta vastaan tyhjää 391 on hyväksytty ja jää. Hoitaako tämä saman tien 523? Ei, siitä pitää äänestää One Stop Shop. Esittelijä vastustaa tätä One Stop Shopia, mutta jotkut kuitenkin puoltavat. Äänestämme koneellisesti. Yksi ää, äh, ääni, One Stop, yksi ääni. Ja minä voin äänestää. Ja vastustan Ai jaa, hän tuleekin. Mites minä sitten otan pois kortteni tästä? Kuulkaa, teillä ei ole oikeutta, älkää äänestäkö. Sitten vedetään siltä pois yksi vasta ääni. 21 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Sivun alalaidassa pilottihanke iskee. Ja sitten voimme hengättää koko tämä seuraava sivu 72 on pilottihankkeita, saman pätee 73 sivuun myös, hieno homma. Ja sitten tulemme 329 tarkistukseen esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 373 esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Samantien kaksi seuraavaa tulevat myöskin hoidetuiksi. Kohesiorahasto 505, josta esittelijä ei pidä, kuka on puolesta, vastaan, tyhjää, 505 on hylätty. Sitten uusi makroalue, tarkistus Haglundilta, mutta se on vedetty pois. Vedetty pois. Kiitos. Sitten mennään äh, rajat ylittävään yhteistyöhön. 383 taas pyöräilyrajojen yli esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa polkupyöriä vastaan? Tyhjää, hyväksytty. Sitten Olemme päässeet yksi b loppuun. Kyllä, herra Hartong eh, aplodeeraa. Esittelijä on varmasti tyytyväinen. Rova esittelijä, mitä ehdotatte? Olemmeko riittävän kypsiä menemään kakkoseen vai kolmoseen vai mennäänkö syömään? Mitä ehdotatte? Um, in fact, uh, I am... Itse asiassa minä olen valmis äänestämään otsakkeesta kaksi, mutta hiukan kannan huolta siitä, että sitä ei saada päätökseen. Mutta jos nopeasti äänestämme, voimme varmasti äänestää otsakkeesta kaksi. Niin, jos ei päästä loppuun, niin mitä se sitten haittaa? Voidaan mennä sitten syömään ja keskustella maataloudesta. Salvatori ei ole paikalla, joten käytämme sitä hyväksemme ja päätämme, että aloitamme otsakkeen kaksi. Ovatko kaikki valmiita? Laslokin on valmis. Hyvä juttu. Niin. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta. 75 sivulla ja lähdetään 4137 Hartongin äh, ensimmäisestä tarkistuksesta otsakkeeseen kaksi, joten äänestämme tästä. Ja ei äänestetäkään, se onkin tullut hoidetuksi jo. Tämä on tullut jo hoidettua. Sama pätee seuraavaan. Sitten sama pätee. Ensimmäinen äänestys siis otsakkeessa kaksi on 575 vihreiltä. Esitele vastustaa puolesta. Vihreät ja Jutta. Hyvä juttu vastaan. Koko jotain ryhmä hylätty. 4137. Tämä on ensimmäinen Hartongin tarkistus. Otsikissa 20 äänestämme tästä puolesta. Herra Hartong ja Andreasen ja Morgantin vastaan. Muut tyhjää Kiitos. Voimme siis pitää, että tämän tyyppiset tarkistukset tulevat tällä enemmistöllä hylätyiksi. 217 esittelijä. Ja tässä on esittelijän suullinen tarkistus. Kiitoksia. 217 olisin sen puolesta, mutta en Agrin summiin kanssa 25 miljoonaa euroa esittäisin. Ja Agrin tavalla varauksiin, mutta kuitenkin vain puolet, siis 25 miljoonaa. Ehdotatte, että vähennetään puolet vain reservistä, siis 25 miljoonaa, siitä pidetään kiinni, mutta laitetaan vain 25 miljoonaa varaukseen. Esittelijän tarkistus näin muutettuna ilmeisesti herättää vähän sekavia tunteita. Otetaan kone käyttöön. Koneellinen äänestys. Ja minäkin voin äänestää, koska Rova Olmajer on tuossa puhelimessa. Mitä minulle oikein tässä ehdotetaan? Täältä puuttuu vielä pari ääntä, 40 pitäisi päästä. No, saman tien suljetaan äänestys. 16.5.22 vasta hylätty. Vihreät siellä ilkkuvat. Elle a proposé de modifier ça à 25. Ça a été rejeté. Ah oui, oui, d'accord. Alors, oui, effectivement. Le... Kyllä, sihteeristö sanoo, että kun suullinen tarkistus on tullut hylätyksi, niin sitten kirjallisesta tarkistuksesta on äänestettävä sen jälkeen. Joo. uudelleen lukuineen päivineen. Puoltaako joku? Ei. Selvän teki hylätty, jätetään se sinne. Sitten seuraava sivu, 76, interventio, vilja- ja peruntarkkelyksen interventiot. Minä en tiedä, mistä tässä lienee kysymys, mutta te tiedätte kuitenkin tässä Hartongin tarkistus. Tär, tärkki häviää tätä myöten 175. <laughs> Esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty uudelleen 575, joka on moninainen. Äänestetäänkö tästä saman tien yhdellä kertaa? Mitä vihreät sanovat? Helga, sopiiko, koska teillä on tällainen moninainen äänestys, siis monia kohtia koskeva, niin voitaisiko saman tien äänestää tässä nyt tästä yhdellä kertaa? Selvä. Nyt 575 monin kohtiin viittava äänestys otetaan saman tien. tätä sitten sovelletaan tuleviin kohtiin, kuka on puolesta, vihreät ja Jutta. Ja herra Hartong, kuka vastustaa, muut, tyhjää, selvä, saatiin enemmistö, joka sitten pätee myöskin tuleviin samanlaisiin tarkistuksiin, mutta mitä tämä sitten tarkoittaa kahdelle muulle tarkistukselle? Kyllä nekin tulevat saman tien hoidetuiksi. Sitten tulemme seuraavan kohtaan. Vähäosaisille tarkoitetut ohjelmat. Tässä on kompromissi, suullinen kompromissiesitys esittelijältä. Amendment is... Suullinen tarkistus 670 tarkist kohtaan lisätään 25 miljoonaa euroa, eikä sataa. Ja tämä Mitä sosialistit tuumavat? Olisi hyvä, jos siitä voitaisiin äänestä luettelon mukaan. Ensin sadasta miljoonasta, joka on pisimmälle menee ja sitten siitä taaksepäin. Selvä. Voitte siis hyväksyä tämän esittelen ehdotuksen, jos tuon ensimmäisen äänestyksen häviät. Selvä. Siis äänestämme. Eikös äh, hänellä ole tähän oikeus tähän tarkistukseen? Nyt äänestämme tästä tarkistuksesta esitelle vastustaa puolesta vastaan tyhjää. Kiitos. Tämä tarkistus hylättiin. Nyt käännyn esittelijän puoleen uudestaan. Hän pitääkin ilmeisesti kannastaan. Selvä. Kuka on puolesta? Esittelijän lukujen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 670 on näin muutettu ja hyväksytty. Tämä ratkaisee seuraavan ongelman. Entäs 4332 Gulagilta? Tämäkin ilmeisesti on ihan ok. Entäs miten tämä vaikuttaa Ingen tarkistuksen? Ingen tarkistuksesta on äänestettävä. Tietysti. Kyllä, jos Inge pyytää jotakin, niin kyllähän sen puheenjohtajalta silloin saa 4, 3, 1, 7 esittelee puolta. Ja kysymys on huomatuksista puolesta vastaan. Tyhjää puolesta. Onnittelut Ingelle. Sitten mennään seuraavalle sivulle. 231 esittele puolta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraava 575. Ja tämäkin on monen kohtaan äh, viittaava tarkistus. Pidämme tätä siis jo käsiteltynä. Näitä kahta seuraavaa myös, koska nämä ovat äh, tukien poisto tarkistuksessa myöskin pätee seuraavaan kohtaan. Tukki kemian teollisuudessa käytettävästä sokerista. Tämä on myös hylätty ja menemme muihin toimenpiteisiin oliiviöljy 232 esittelee puolta. Puolesta. Kuka puolta oliiviöljyä? Vastaan. Ja ne, jotka sitten tykkävät siis öljystä, tämä kohta tuli hyväksytyksi ja seuraava tuli myöskin hoidetuksi. Sitten mennään puuvillaan. 233. Kuka puoltaa puuvillaa? Kiitos tekstiilit, siis kuka on puuvilla vastaan. Tyhjää puuvilla hyväksyttiin ja olemme edelleen vaatetetut. Seuraava kohta hedelmien ja vihannesten vientituki. Tässä on moneen kohtaan viittaava tarkistus vihreiltä. Hedelmät ovat murskatut ja mennään seuraavaan kohtaan 4294 Kreikasta esitteli puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi seuraavaa ovat myöskin tulleet näin hoidetuiksi. 4295, sama kreikkalainen tarkistus puolesta, esitteli puolta vastaan, tyhjää hyväksytty, kaksi seuraavaa tulevat käsitellyksi. Sitten kouluhedelmän järjestelmä 220 esittelijä puoltaa. Kiitos vastaan. Hyväksytty ja seuraava on tullut hoidetuksi näin myös. Sitten meillä on pilottihankkeita ja menemme kohtaan viinialan tuotteiden vientitukeen. Onko tämäkin jo käsitelty? Jaa. 575 on tällainen vihreiden monen kohtaan viittaava tarkistus, jos se on jo tullut käsitellyksi. Aika hassu juttu, että viinin vientiä tuetaan sen sijaan, että juotaisiin se saman tien. Sitten mennään viinin ja puristamme varastointiin. 4176 esittelee vastustaa puolesta. Kukaan ei puolla tätä vastaan tyhjään sinne meni ja seuraavakin tuli käsiteltyä. Sitten Viinin tislaus. Jälleen kerran vihreitten monen kohtaan viittaava tarkistus. Tästä ei enää sen enempää. Alkoholin varastointitoimenpiteet sama juttu. Unohdetaankin se. Rypäleen puristen mehun käytön tuet Ranskaksi muu, saksaksi musta, 4171 edistille puoltaa. Kukaan ei taida puoltaa kuitenkaan poristen mehua. Tulivat mehut nimetyksi tyhjin. Sitten 4180 Färmiltä. Ja esittelijä on tähän mieltynyt, kuka on puolesta. 4180. Ai ei enää ty- miellytäkään, mutta herra Harton ja Jukka kuitenkin ty- juttu tykkäävät. Jutta on nyt ihan päässyt valloilleen. Mikään ei enää pidättele häntä, mutta hänellä on oikeus siihen. että Tämä tuli hylättyä. Tässä on kompromissi. 227 esittelijästä on ehdottanut. Uh, indeed, uh... Todellakin olemme päätyneet siihen, että kaksi miljoonaa, ei kun 10 miljoonaa euroa tähän kohtaan. Suullinen tarkistus on 227, että olisi 2900 miljoonaa 300, 209 miljoonaa 300 000, olisi 10 miljoonaa. Est-ce que tout le monde a compris? Ymmärsivätkö kaikki? Ei. Voisitteko toistaa? Indeed, we can vote. Ei kun todellakin 27 äänestää vastaan ja 4296 puolesta itse asiassa. Donc, vous êtes en faveur. Olette siis siitä tätä 20, 227. Te puolatte äh, 4296 puolesta ja äänestetään siis siitä. Ensiksi äänestämme siis ensin 4296 tarkistuksesta kukaan puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja muut unohdetaan saman tien. Tämä tarkistus kattoi kaikki. Sitten raivausjärjestelmä, Hartongin tavallinen hylätty, muut toimenpiteet, edelleen kyse on viinistä, 4181. Ja esittelijä ei tätä halua, muutkaan eivät tätä puolla, se häviää. Ja voidaanko ajatella, että jaa, 235 on seuraava, josta äänestämme esittelijä puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on tullut hoidetuksi ja menemme seuraavalle sivulle. 236 esittelijä puoltaa, kukaan puolesta. Kiitokset vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraava on tullut hoidettua. 237 puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty ja seuraava on tullut jo hoidettua. Kuiva rehu 4137. Neljä yksi kolme seitsemän tavallinen Hartongilta. Öö, se siis hylätään. Ja sama koskee myöskin tuota viimeistä tarkistusta sivun alalaidassa. Sitten maa- ja maitotuotteiden vientituki. Meillä on vihreiden tarkistus 579 maitoa kuulemma liikaa puolesta. Ai, tämäkin on tällainen monen kohtaan viittävä tarkistus. kun ei olekaan. Puolesta. Vihreät. Ja Fertman, Hartong ja sen myös vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tämä kattaa kolme seuraavaa myös. Ne ovat samanlaisia, mutta 264 on äänestettävä esittelijä puolta puolesta. Vastaan. Ja meidän on pakko äänestää tästä koneellisesti. 264 koneellinen äänestys. Onko minulla oikeutta äänestää? Äänestys päättyy. 17 puolesta 21 vastaan hylätty. 262 esittelijä vastustaa. Ja tähän on suullinen tarkistus esittelijä. Yes, I do have an oral amendment to... Uh... Niin, suullinen tarkistus kun kyse on rasvattomasta maitojauhesta ja sen varastoinnista. Keskusteluidemme pohjalta ehdottaisin 10 miljoonaa varaukseen, eikä 20 miljoonaa, kuten agrivaliokunta ehdotti. Très bien. Donc oral euh, amendement oral pour réduire de... Siis puolet varauksiin, 10 miljoonaa on esitys. Puolesta. Joo Koneellisesti siis, koneellisesti, koneellisesti. Koneen äänestys suullisesta tarkistuksesta. Ovat kaikki äänestäneet. Teksi. Äänestys päättyy. 16.21 pyyhkäisty. Ja nyt tämä kirjallinen tarkistus 262 maatalousvaliokunnasta ja vastustaa kaikki vastustavat. Haluatko joku puolustaa sitä? Puolesta ei kukaan. Ei siitä sen enempää. Joo. Voihin seuraavaksi. 218. Ai teilläkin on suullinen tarkistus siihen. Samantyyppinen juttu. Haluaisin lukua muuttaa suullisesti. Ehdottaisin 20 viittä, enkä 50 miljoonaa varaukseen. No. Selvä. Sama kuin enemmistö kuin äsken. Puolesta vastaan. Selvä enemmistö vastaan. Eli kirjallinen tarkistus 218 puolustaa kukaan, ei kukaan. Ei tarkistusta enää, ei enää maito jauhossa, pulverissa kuin poissakaan. Sitten koulumaito 221. Ja sitten se puoltaa vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava hoidettu. Käännän sivua. Meidän maitorahastomme Surjanin 219 esittelee puoltaa puolesta vastaan Kiitos. Varapuheenjohtajat ovat ihan hassuksi menneet. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi seitsemän yhdeksän. Ajanteeksi, haluatte tarkistuttaa 219. Koneäänestys, saanko äänestää? Kyllä. Nyt lopettakaa jo. 2512. Muutama tyhjä, ihan oikeastaan selväkin täältäkin katsottuna. 579. Äänestämme siitä. Vihreitten esittelee vastustaa. Puolesta. Vihreitten puolesta. Vastaan. Muut. Tyhjää hylätty. 238 esittelee puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten naudanlihaan. Siellä on tämä vihreitten toistuva, eli hylätty 4184 Jöran Färmiltä. Esittelijä vastustaa, mutta Jöran kanestää puolella. puolla. You are against. Okay. Siis vastaan. äänestetään, koska SD on vastaan, Jutta lukunottamatta puolesta vastaan. Kiitos, tyhjää, hylätty. Se kattaa seuraavankin, mutta 239 kyllä. Puolesta esittelee puolta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaan kohtaan jälleen Vihreiden toisto esitys, muu on hoidettu, sama juttu nimittäin. Sitten sijallihan palautukset, ei sianlihaa siis, sama juttu. Sitten kananmunissakaan ei, ei paljon jää syötävää. Sitten sama juttu siivikarjassa, ei sitäkään. Mutta sentä hunajaa ja mehiläisiä, kyllä. 261 esittelijä on mehiläisten puolesta vastaan. Tyhjää. 261 hyväksytty. Sitten koehankkeita. Sivun lopposa ei, eikä seuraavassa yläosaa. SPS 4137 Hartongin hylätty niin myös SAPS. Koko loppunsa sivusta ovat näitä klassisia Harton-tarkistuksia, enemmistön hylkäämiä. Seuraavaksi naudanlihan erityispalkkio 580, härkätaistelu. sitten puoltaa puolesta Voiko esittää esitellä kysymyksen? Tämä tarkistus, joka poliittisesti rohkaiseko härjettä taistelua vai aisevia pohjaisilta? Että tämä tulisi selväksi. Hyvä. Je peux pas voter. En voikaan äänestää. James. Ah. It's a political amendment. Tämä on poliittinen tarkistus, herra puheenjohtaja. En pysty budjetti noissa käsittämään, mikä on kuolettava härkätaistelu. M- mitä käytetään siihen, mitä ei en nyt oikein ymmärrä. Shimua. James, tulepas minun luokseni. Alueellani ja Salvador ehkä kutsui sinut Espanjaan tai Jose Luis tai Fernandes Portugaliin, on erilaisia tapoja huvitella här, härkien kanssa. Kaikki ei tapa. Voilà. Moi je suis favorable à tout. Euh, Salvador... Salvadorkin tietää. Siinä voi olla eri mieltä tästä aiheesta, kun se on niin arkaluontoinen joillakin alueilla. Esittelijä pyysi puheenvuoron. No, I mean now it's clear. Eh, nyt kun tämä on selvitetty, no, voin, olisin voinut lukea tuon huomautusosan, mutta ei enää tarvitse. No niin, kuka on tämän puolesta? 580 esittelijä puoltaa. Ai täytyy laskea. Koneellisesti, koneellisesti äänestämme. Si Haluaisin, jos täällä joku ei äänestä, niin minä haluaisin äänestää. No, minä olen siis vastaan. Selvä. No niin, se sujui hyvin. 18, 15, 7 tyhjää. Seventh. Oh, this is not brave, huh? Bien. Bien, okei, okay. voilà. No niin, selvä tupakkapalkkiot 6.20. Tässä sitten vastustaa kukaan tupakan puolesta. Kiitos. Koneellisesti demaritkin ovat puolesta. Saanko minä äänestää? Yritän ainakin. Jos meitä on liikaa, kone sen sanoo, ei sano, äänestys päättyy. 18.20 hylätty. Se kattaa loppusaan sivusta paitsi 581 proteiini, kuka on proteiinin puolesta, esittelee kyllä on vastaan tyhjää. 581 hyväksytty. Seuraavaksi sivulle 89 4137 Hartongin perinteinen. Sama juttu seuraavassa kohdassa I. mutta sen sijaan äänestämme Grelien 4224 esittelee vastustaa äänet puolesta. Ei kukaan puolusta häntä. Hänet hylättiin. 240 esittelee puoltaa. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksyt hyväksytty. 241 esittelijä puoltaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 577 koehanke. Seuraavaksi maaseudun kehittämisohjelmiin. 4137 perinteinen Hartongilta hylätty, 242 Äänestämme siitä esittelijä puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Seuraava näin hoidettu. 4137 Hartongilta hoidettu, 263 ja 712 ovat koehankkeita. Nähdään huomenna sitten 244 seuraavaksi puolesta. Esittelee puoltaan ja vastaan No, koneellisesti ilmiselvästikin 244. Ei anteeksi. Tässä tulikin yhtäkkiä ahdistava olo. Se on nimittäin, joka liittyy viime vuoteen tilinpitoihin. Haluatteko sitä äänestettävä nyt, esittelijä? Että haluaisi sitä käyttää puskurikohtanakaan. Eli äänestämme siitä 244. Yksi liikaa. Minä hävitän itseni tästä. No, kortti poistettu äänestys päättyy. 17.22. No, joka tapauksessa minun ääneni ei mitään olisi merkinnyt. Hylätty toinen sitten. Tähän kohtaan ei tule tarkistusta. Seuraavaksi seuraava kohta. Ensinnäiseksi äänestetään 245. Äänet puolesta, ja sitten puolta Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää, hyväksytty. Loppuosa sivusta ei kaipaa tänään käsittelyä. Se koskee myös seuraavan sivun alkuosaa. Ai mitä minä unohduin? Eikö minulla sanottu, että se on hoidettu eilisellä kompromissilla vai? Ai eikö? Anteeksi, minulla on huonoja ohjeita. 246 esittelee puolta nyt puolestaan. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää hyväksytty. Eli nyt käännän sivua. Alkosassa ei mitään, vaan suoraan mennään Life Plussaan. Hartokin perinteinen ensin, hylätty. Sitten 431. Siinä korjataan huomautuksia. Esittele puolta aineet puolesta Kiitos vastaan, kiitos tyhjää. Hyväksytty. Seuraavat hoidettu. Seuraavaksi 38 hoidettu virastoilla. Oikeastaan koko sivu voidaan jo unohtaa. Siellä on koko hankkeita tai hoidettu muuten. Tämä koskee myös 94 sivua. Ja sivua 95. 96. Siinä voimme mennä suoraan kohtaan EU-politiikan ja lainsäädännön täytäntöönpano ilmastotoimissa. Hartungin perinteinen hylätty. Sen sijaan 397 täytyy äänestää. Esittele puolta puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Seuraavat hoidettu Koko seuraava sivu liittyy koehankkeisiin. Koko sivu 98 on koehankkeita ja 99 aina kalastukseen on koehankkeita. Kalastus, Hartung, hylätty. 837 Guelta esittelee vastustaa. Anteeksi, Ai anteeksi, meni nopeasti. Kiitos, Jean-Luc. 836 ensin Guelta esittelee vastustaa. Mutta jotkut ovat puolesta. Kuka on puolesta? Liberaalit. Vastaan. Muut. Tyhjää. Tarkistus hylätty. Nyt 837 samalta ryhmältä. Haluatko puoltaa? Ei. Ei kukaan. Ei. Ei kukaan puolla. Hylätty. Käännän sivua. 838 on koehanke. Hartongin hylätty. Sitten, ei se onkin erilainen. Hartongin tarkistus, joka ei ole perinteinen. Kuva Jensen. Which page are we on now? Kysyisimme, millä sivulla nyt mennään. Sivulla 100. Kansainvälinen, kansainväliset kalastussopimukset. Haglund. Yes, I agree on which page. Samaa mieltä olen siitä, millä sivulla mennään, mutta emmekö nyt 45, 46 ja 7. Mielestäni ei äänestetty. Niitä ei ole mielestäni katettu, mutta ehkä erehdyn. They are covered. Aion katettu. No meidän äänestyslistassa on myös joku virhe. Oui, on me dit que... Tässä todettiin, että ne on kyllä hoidettu BA-kompromisseilla. Että niin. No katsotaan, jos ei ole, niin huomenna äänestetään niistä. Nyt me olimme 51 kalastusvaliokunta esittelee puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi. Ei, anteeksi. Meidän piti äänestää ennen 51 4146 Hartongilta, koska se ei olekaan mikään perinteinen Hartong-tarkistus. Erilainen. No, puolesta vastaan muut tyhjää hylätty. Sitten 5.2 kalastusvaliokunnasta puolesta esittelen puoltaan vastaan tyhjää hyväksytty. 5.3 esittelen puoltaan puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraava kohta Hartongin perinteinen, siitä ei Sen sijaan 54 kyllä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta Hartongin perinteinen ja seuraavaksi 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koehanke, eli huomenna se, Seuraavalla kohdalla 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta 56. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Käännän sivua. Seuraavassa kohdassa äänestämme 588 Esittele vastustaa. Haluatko kun puoltaa? Ei. anteeksi. Se on toisto. Ai se on toinen. Vihreät puolesta, onko joku muu? Ei. Hartong. Kolme plus vihreät. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 57 kalastusvaliokunnasta. Esittele puolta äänet puolesta kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 esittelee puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavat kaksi hoidettu virastoilla – 63 esittelijä vastaan. Esittely onkin puolesta. Hyvä. Puolesta vastaan. Aha. Joo. Nyt selvitetään enemmistö kai puolesta, mutta koneellisesti tarkistetaanko minä äänestää. Carmen Fraga katselee Salvadorin suuntaan. Unkarit vastustavat kalastusta, mutta totta kai. Siellä on epäjärjestystä nyt kansanpuolueessa. Ovatko kansanpuolueen kaikki päättäneet, mitä tehdään. No. Minus, okei. Okay. Miinus. Äänestys päättyy. 2117. Hyväksytty. 63. Se hoitaa seuraavankin. Koko seuraava sivu on hoidettu. korjatkaa, jos väärässä 103 sivu koehankkeita tai B A-kohti. Tämä kohti ensimmäistä puoliskoa sivulla 104. 4162 hylätty. Seuraavaksi 222. 222 sitten puolta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi koehankke 223 seuraavaksi. Suullinen tarkistus kuulemma tähän 223 esittelijä. 223, please. Apparently we have had... Ilmeisesti sopimus liittyi siihen, mistä keskusteltiin koordinaattoreissa, nimittäin, että otetaan maatalousvaliokunnan vaatimus mukaan tähän kohtaan. Mutta ei 15 miljoonaa, kuten on ehdotettu, vaan viisi. Oikaiskaa nyt, jos olen väärässä. Periaatteessa siis palataan alustavaan talousarvioesitykseen, eikä mennä sen yli. L'objectif. esityksen tavoitteena on pitäytyä talousarvioesitykseen. Eikö Sidonia haluat palauttaa TEen? Olipa luku mikä tahansa. Uh, it is not... Minusta tuntuu, että ei ole ihan selvää, mitä olemme sopineet. Ei ole. Koska varastoinnin yhteydessä myös ihmiset sanovat jotain ja äänestävät toisin, eikä tuo nyt olisi ensimmäinen kerta. Mutta tässä pitäisi nyt olla selvillä. Jos palataan talousarvioon, se olisi plus viisi, ja siitä käsittääkseni sovittiin. Ei 15, vaan plus 5. Bien. Selvä. Eikö tässä tullut nyt yhteinen käsitys siitä, että tämä on oikea tulkinta? Kuka tämän puolesta näin täsmennettynä? Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Sihteeristö on varmasti ymmärtänyt myös seuraukset. Hyvä. Eli seuraava on koehanke. Kasvinsuojelutoimenpiteet, uudet toimenpiteet 257, esittelijä puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavat kaksi. Hoidettu. Sivun 106 yläosassa 258 esittelijä puoltaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 hoidettu ja kakkos, oho, sä kehoidettu. No niin, hyvät kollegat, minä kiitän teitä. Meillä on vielä 10 minuuttia, mutta me olemme uupuneita. Me olemme nyt aivan uupuneita. Ei voimia, ei, ei kannata toisen otsakeeseen mennäkään. Eli 15 asti pidämme tauon, mutta olkaapa täsmällisesti läsnä, että voimme aloittaa heti 15. Kiitoksia kovasti ja kiitos myös tulkeillemme merkittävistä ponnisteluista meidän kanssamme. Päätämme kokouksen.